useita vaaroja. Globalisaatio, tiedotusvälineiden rooli ovat ehkä joskus syypäinä. Usein näen dilemman siinä, millaiseksi olemme demokratian toistaiseksi ymmärtäneet ja miten se on onnistunut ratkaisemaan kriisejä monikossa, mukaan luettuna demokraattiseen, EUn demokra- demokraattiseen legitimiteettiin ja kansalaisuuteen liittyvät kriisit. Meidän täytyy pohtia sitä, kuinka kansalaiset saadaan osallistettua, miten ei-valitut instituutiot ja syrjäytyneet tahot voidaan ottaa mukaan päätöksentekoon, miten heidät saadaan muokkaamaan uusia tulevaisuutta koskevia periaatteita. Ja kolmanneksi meitä huolet vaikuttaa se, minkälaisia seuraamuksia näiden ei-valittujen instituutioiden päätöksillä on ihmisiin ja miten tämä kaikki saattaa johtaa monimutkaisten asioiden politisoitumiseen ja yhä suurempaan vastakkainasetteluun. Tämänhetkinen hyväksytty lähestymistapa on Euroopan integraatio ja se sisältää näkemyksen siitä, että harkinnan kautta integroidutaan. Tämä tarkoittaa sitä, että päätöksenteko Euroopan unionin institutionaalisessa äh, rakenteessa äh, liittyy tai se pitäisi liittää kansalaisten näkemyksiin, äh, elämäntyyleihin, kokemuksiin. Se pitäisi liittää heihin tiedotusvälineiden kautta tapahtuvan informaation kautta. Eli julkinen mielipide, poliittinen mielipiteen muodostaminen kulkee käsi kädessä institutionaalisen päätöksenteon kanssa. Nyt Euroopan unionin integraatiossa tällaisen demokraattisen, demokraattista harkintaa on tutkittu on pohdittu erilaisissa tutkimuspuitteissa, tutkimusryhmissä, myös muun muassa Rekon ö, hankkeen piirissä. sen johdossa oli Osloon sijoittautunut instituutio, jos, johon kuuluu noin 20 kumppania, ja minulla on ollut etuoikeus olla heidän – joukossaan. Joten tätä taustaa vasten haluaisin esittää sellaisen väitteen, että integraatioharkinnan kautta on ajankohtaisempaa kuin koskaan, erityisesti näin kriisin aikana. Kehittelen tätä väitettäni ähm, käsittelemässä sen rinnalla tämänhetkisiä demokratian tauteja tai epäkohtia. Ensinnäkin kansalaisten vallan ottaminen kansalaisilta ja kansalaisen kaksinaisen roolin riisuminen niin sanotusti. Kun ajatellaan, että kansalainen on kansallisvaltion jäsen, hänellä on tiettyjä sosiaalisia ja taloudellisia oikeuksia ja toisaalta hän on unionin kansalainen. Hän äänestää Euroopan parlamentin jäseniä, äh, joka kuitenkin parlamentti on syrjäytetty pikkuhiljaa, huolimatta siitä, että Lissabonin sopimus on antanut sille lisää toimivaltoja. Siltä on viety valtaa niin, että kun se pyrkii taistelemaan – julkisten etujen puolesta erityisesti haavoittuvaisempien osien etujen puolesta, niin siltä on viety näkymättömällä tavalla valtaa. Ajattelen tässä esimerkiksi työttömiä ja muita haavoittuvia ryhmiä. Eli mitä tämä keskusteleva metodi tarkoittaa, kun halutaan vahvistaa osallistamista – ja osallistumista Euroopan unionissa. Mitä se lupaa, kun ajatellaan tätä tilannetta, jossa kansalaisilta on kansallisesti ja eurooppalaisestikin riisuttu valtaa? No, ne ovat keinoja oikaista, korjata tiettyjä puutteita, erityisesti puutteita, jotka liittyvät informaation asymmetrisyyteen, kommunikaation puuttumiseen. Let me give you a quote by one of the uh, authors. Haluaisin viitata kirjoittajiin, uh, muun muassa Niiman nimisen kirjoittajaan, jotka, joka kuului Rekon hankkeeseen. Keskustelun tärkein tavoite on ö, uh, parantaa olemassa olevia vääristymiä – ja koska kansalaiset eivät välttämättä tunne asioita, jotka ovat vaakalaudalla, syntyy vääristymiä. Ja nämä vääristymät, äh, joista me puhumme, ovat seurausta siitä, että poliittisiin strategioin vääristellään tahallaan mielipiteitä tai näkemyksiä. Äh, kyse on joko tahattomasta tai tahallisesta korruptoituneesta toiminnasta. Nämä ovat siis välineitä oikaista näitä tauteja. Ja me olemmekin kehittäneet 20 vuoden aikana työkalupakkia, välineistöä Euroopan puitteissa sen jälkeen, kun Hollannissa ja Saksassa kansanäänestykset menivät kumoon. Ja käytännössä me olemme tätä työkalupakkiamme kokeilleet. Esimerkiksi mielipidetiedustelut, eurobarometri ja muut ö, kyselyt kyllä mittaavat ihmisten, ihmisten mielipiteitä, mutta eivät kuitenkaan ö, ota sitä käyttöön keskustelun yhteydessä tai keskustelun tähden. On myös järjestetty erilaisia kansalaisten konsensuskonferensseja. Niissä yksilö ei välttämättä ole prosessin keskiössä, vaan kansalaisten vastavuoroisuus on keskiössä. Sitä tutkitaan. Ja tarkoitus on saada aikaan konsensusta huolimatta siitä, että ihmisillä on erilaisia näkemyksiä ja intressejä. Ja kolmanneksi tämä keskusteleva edustavuus. Sehän on ehkä kiistanalaisempi asia. Ja se mahdollistaa sen, että voidaan lausua ääneen erilaisia eriäviä mielipiteitä, vastakkaisia mielipiteitä ja kokemuksia. Ja tämän metodin tarkoitus on luoda kokonaisuus, jossa otetaan huomioon eri yleisen tilan osioiden näkemyksiä, erilaisten kansalaisten näkemyksiä – niin että kansalaisten erilaisia mielipiteitä, ääniä tuodaan esiin tavalla, jota voidaan kutsua reiluksi. Onko Euroopan unionilla nyt Lissabonin sopimuksen puitteissa keinoja soveltaa näitä välineitä käytäntöön? Konventtimetodi, Valmistelukuntametodi voisi olla yksi tällainen tapa. Viittaan tässä perustuslaki valmistelukuntaan HVK on vastakohtana. En välttämättä puhu tässä konkreettisista valmistelukunnista, joita on jo perustettu ja jotka kehkeytyvät Laakkenin jälkeen vuosina 2002-2003 Discardistanin puheenjohtajan puheenjohtajana ollessa. Ei, vaan sen jälkeen, sen jälkeen kun tämä valmistelukunta epäonnistui, niin sen vanameressä on yksilöity aika monia ongelmia, minkä vuoksi esimerkiksi kansalaisilta kysyttiin vasta sen jälkeen mielipidettä, kun perussopimusluonnos oli jo allekirjoitettu, kun valtioiden päämiehet olivat niin tehneet. Miksi kansalaiset eivät saaneet osallistua keskusteluihin. Mikseivät myös vähemmän kouliutuneet tai kulttuurisesti ehkä alistuneemmat osiot eivät saaneet osallistua tähän. Neil Flickstein on kirjoittanut kirjan eh, tästä vastakkainasettelusta Euroopassa, jossa korostetaan tätä asiaa. Aiemmat kaksi valmistelukuntaa tarjosivat useita mahdollisuuksia eliitille, eurooppalaisille eliitteille, ihmisille, jotka matkustavat Brysseliin, tekevät työtä täällä. Mutta suuri osa väestöstä jäi ulkopuolelle. Suuri osa väestöstä vasta jälkikäteen, jälkijunassa ja myöhään kuuli asioista. Nyt siirtyisin seuraavaan haasteeseen, nimittäin ei-valittujen instituutioiden laitosten voimaannuttamiseen. Puhun tässä muun muassa keskuspankista, Euroopan vakausmekanismista. Voisimme sisällyttää tähän myös tilintarkastustuomio, tulkikorjaa tuomioistuimen. Nämä instituutiot ovat tarpeen, jotta voitaisiin ajaa yleistä etua, etua niiden valittujen enemmistöjen suhteen jotka ovat tulleet valituiksi tiettyjen episteemisten rajoitusten ja tiettyjen omia etuja ajavien tahojen toimesta. Mitä tämä keskusteleva metodi tarjoaa, jotta voitaisiin puuttua siihen asiaan, että näitä instituutioita, näihin instituutioihin suhtaudutaan usein epäilevästi, koska ne rajoittavat kansallista suvereenisuutta. Sellaista kansallista suvereenisuutta, joka kuitenkin, näin voidaan väittää, on eurooppalaisen menestyksen resepti. Ainakin toisen maailmansodan jälkeen on näin ollut. Kun ajatellaan kansallista suverenisuutta ja demokratiaa. Vaativatko nämä ei-valittuja instituutioita, tai pitäisikö ne jotenkin asettaa ö, syrjään kansallisten ö, hallitusten ja parlamenttien rinnalle? Uskon, että keskustelevalla metodilla voidaan ratkaista se jännite, joka vallitsee input-legitiimiyden ja output-legitiimiyden välillä, joita nämä molemmat instanssit pyrkivät turvaamaan. Niin, puheenjohtaja, te olette jo käyttänyt 15 minuuttia, mutta se mitä sanotte on niin tärkeää, että pyydän teitä silti jatkamaan. Olen puheenjohtaja ja minun pitää pitää kiinni puheenjohtajasta, mutta onhan tämä tärkeää, joten puhukaa. Kiitoksia. Tällainen incountable sovereignty on käsite, joka vaikuttaa ristiriitaiselta, mutta se tarkoittaa sitä, että riippumattomat ähm, autonomiset äh, toimijat, niidenkin täytyy olla tilivelvollisia. Niiden täytyy äh, tehdä tiliä päätöksistään. Jos ajatellaan vaikka Mario Draghia, joka on tarjoutunut vierailemaan Bundestagissa – Näin voisi tapahtua myös Euroopan parlamentissa. Tämä on yksi ö, tilivelvollisen suvereenisuuden, accountable sovereignty, ö, käsitteen ilmenemismuoto. Ja ajattelen myös vaikkapa eurooppalaista talouden ohjausjaksoa. Ajattelen ESM ja niitä ehtoja, joita on asetettu ohjelmamaille. Krauts on ö, sanonut, että vain Euroopan unioni kriisin torjuntakeinoineen voi tarjota tällaista autonomiaa. Ja siksipä haluaisinkin vedota sen puolesta, että kansallinen suvereenisuus määriteltäisiin uudelleen, uudelleen sillä tavalla, että se sisältäisi myös tilivelvollisuuden. Sen, että se sisältäisi myös julkisia keskustelevia proseduureja, ei ainoastaan sitä, että neljän seinän sisällä keskustellaan asioista ja päätetään niistä. Ja sitten minulla oli vielä kolmas kohta, joka liittyy konfliktien jakautumiseen, koska virastothan tekevät sellaisia päätöksiä, joilla on merkittäviä seuraamuksia. Me tiedämme, että Euroopan unioni ei ole mikään sosiaalinen valtio, sosiaalivaltio, eikä siitä tule mitään ylikansallista valtiota, mutta se tekee päätöksiä, jotka ovat omiaan äh, vaikuttamaan äh, tasapainoon ja jakautumiseen yhteiskunnan eri osioiden välillä. Ja demokraattisella legitiimiydellä voitaisiin puuttua tähän ilmiöön ja Keino tehdä näin löytyy Lissabonin sopimuksesta, ää, äh, artiklasta 9 Euroopan unionin toiminta koskevasta ää, ähm, lausekkeesta, horisontaalisesta äh, sosiaaliklausulista, jossa sanotaan, että Euroopan unionin täytyy ottaa huomioon kaikkien politiikkojensa ja päätöstensä sosiaaliset seuraamukset, mukaan luettuna eurooppalainen talouden ohjausjakso – Eli täytyy ottaa huomioon se, että Euroopan unionin täytyy pyrkiä korkean työllisyystasoon, sosiaaliturvaan, sosiaalisen syrjäytymisen mm, torjumiseen ja korkean koulutustason ja mm, hyvän terveyden vaalimiseen. Katsokaa tätä perussopimuksen artiklaa, tätä oikeusperustaa, jos käy niin, että esimerkiksi ESMn johtokunta asettaa teidät tilivelvollisiksi niiden ohjelmien suhteen, joita se on tuputtanut vaikkapa Kreikalle. Arvon Euroopan parlamentin jäsenet. Tämä horisontaalinen sosiaalilauseke, samoin kuin valmistelukunta, säännös, odottavat täytäntöönpanoa. Odottavat, että ryhdytään toimiin. Ne tulisi muuttaa sanoista teoiksi niin, että valtaa pitäviäkin, valtaa pitävien toimia tarkkaillaan, heidät asetetaan tilille. Tällainen keskusteleva metodi ei varmastikaan ole omiaan syventämään kuulia, vaan pikemminkin kaventamaan niitä. Ja loppuun haluaisin vedota sen puolesta, että näitä demokraattisia tauteja, epäkohteja täytyy torjua. Ensinnäkin kehottamalla sellainen työmetodi, joka kattaa keskustelun kansalaisten, edustuslaitosten ja kansalaisten kesken niin, että kansalaiset saavat enemmän valtaa. Toiseksi Europoliksen rakentaminen tarkoittaa sitä, että rakennetaan myös sellaisia infrastruktuureja, joiden myötä kansalliset, suverenit kansallisvaltiot ja valitse, vaaleilla valitsettomat toimielimet joutuvat tilille teoistaan ja päätöksistään. Ja kolmas keino on se, että järjestetään muun muassa ohjelmointi, ohjelmavaltioissa kuulemistilaisuuksia joihin voitaisiin kutsua ehkäpä työmarkkinaosapuolia ja niin edespäin. Tämä saattaisi olla yksi keino tuoda yhteen toisaalta sosiaalinen, toisaalta taloudellinen Eurooppa. Kiitoksia kovasti. I think it was very, very interesting. Kiitos oikein paljon. Hyvin mielenkiintoista. Kiitos oikein paljon teidän panoksestanne. Give the floor uh, for our next uh, speaker. Seuraava puhuja, tohtori Andreas Gross. Sveitsin parlamentin jäsen, sosiaalidemokraattisen ryhmän puheenjohtaja Euroopan neuvostossa ja kollegani. Teillä on puheenvuoro. Kiitos oikein paljon, hyvät naiset ja herrat. Minun pitää tehdä nyt jotain vartissa, mikä ei ole mahdollista, kun olen kuullut niin monia väärinkäsityksiä, joita on esitetty suorasta demokratiasta. Tämä on johdanto tähän keskusteluun. Minä halusin lähteä liikkeelle tämän puheenvuoron siitä, miten voidaan päästä eroon siitä, että esitetään niin banaaleina nämä termit. Nyt olisi ehkä hyvä saada vähän näitä käsitteitä ja käsityksiä selvitettyä, koska joskus on sellainen – tunne, että täällä jossa jotain uutta aikaa, jossa kaikki käyttävät samaa kieltä, mutta jokainen tulkitsee sen eri tavoin. Ja näin kenelläkään ei ole varsinaista ymmärtämisen mahdollisuutta. Siksi mielestäni on hyvin tärkeää pyrkiä täsmällisyyteen. Ja se, miten nämä käsitteet käsitetään, mitä taustaan vastaan näistä asioista puhutaan – on Ranskan vallankumouksen luoma tausta. Tätä taustaa vasten nähdään, että demokratian pitäisi olla paljon muuta kuin valinta. Kansalaisten pitäisi voida olla vapaita demokratian takia. Samalla on ymmärrettävä, mitä vapaus tarkoittaa. Se on paljon muuta kuin se, että valitse joko Pepsin tai Coca-Colan. Vapaus tarkoittaa sitä, että on mahdollisuus yhdessä muiden kanssa luoda oman elämän perusta. Kuten sanottiin, elämän ei pitäisi olla kohtalo. Ihmisten pitää ymmärtää politiikkaa. Ei niin, että elämää eletään niin kuin se olisi vain kohtalo ja siihen ei voi vaikuttaa. Yksi ongelma on se, että demokratia on rajattu kansallisvaltion piiriin, vaikka varsinaisesti päivittäiseen elämään vaikutetaan ylikansallisista rakenteista tänä päivänä. Ja koska demokratia on myös lupaus, tuon kolmannen seikan lisäksi se on myöskin vankka lupaus, että jaetaan elämässä mahdollisuudet reilusti, mutta kansallisvaltio ei voi enää tehdä enempää siinä, miten reilusti jaetaan elämän mahdollisuudet. Siksi koko poliittinen rakenne menettää valtaansa. Autonomiaa menetetään kansallisvaltion tasolta, mutta ylikansalliselta tasolta ei tule mitään tilalle. Siellä on hegemonia, jossa taloudelliset voimat johtavat ilman, että on demokraattisesti legitiimejä vaikutusmahdollisuuksia, ottaa huomioon eri tarpeet, eri edut ja myös köyhien tarpeet, niiden tarpeet, jotka eivät pysty markkinoilla ottamaan kantaa, tuomaan itseään kantojaan julki markkinavoimien edessä. Haluaisin myöskin sanoa, että väkivalta voidaan ymmärtää paljon laajemmin kuin perinteinen väkivalta. Demokratian pitäisi luoda oikeudet, säännöt, menettelyt, joiden kautta konfliktit voidaan ratkaista ilman minkäänlaista väkivaltaa. Ja tässä on nyt toinen käsite, joka oli otettava esiin. Konflikti, väkivalta kysymykset. Konfliktithan ovat sosiaalisen oppimisen – osatekijöitä. Konfliktien kautta me voimme oppia, siksi niitä tarvitaan, mutta siksi pitää olla menettelyt ja säännöt, jotka eivät ole väkivaltaisia suuntaukseltaan. Ja tämä on mielestäni suurin haaste. Ja tämän logiikan mukaan kansalaiset tässä esimerkiksi Ranskassa bourgeois ja sitojen vastakohta. Tästä syntyy tämä kansalaisuusajatus eri tavalla eroteltuna kuin Englannissa tai Saksassa. Se, miten luodaan yhteinen elämän perusta. Ja sitten suorasta demokratiasta ehkä seuraavan kuvan kaavon kautta. Demokratia on aina, kuten tänä aamuna taidettiin jo sanoa. Me emme halua sinänsä korvata – edustuksellista demokratiaa, mutta suora demokratia on edustuksellisen demokratian täydentävä osio. Tällä estetään se, että edustuksellinen demokratia johtaa monopoleihin, mutta lisäyksenä tähän kohtaan kyse on asioista, eikä henkilöistä, koska päätöksenteon logiikan ja neuvotteluiden keskusteluiden pohja on ihan eri kuin se logiikka, jota käytetään, kun valitaan henkilöiden välillä. Siksi esimerkiksi se ajatus, että suoraan valitaan komission puheenjohtaja tai kuka muu tahansa, ei liity millään muotoa suoraan demokratiaan. Se on toisenlainen tapa ehkä laajentaa edustuksellisuutta tai valinnan mahdollisuuksia vaaleja, mutta ei se suoraan demokratiaan sinänsä liity millään tapaa. Voin yksityiskohtaisemmin tästä puhua, jos haluatte siitä keskustella. Erityisesti edustaja Bronsin suuntaan. Kansanäänestys on tässä ihan eri asia. Suorassa demokratiassa ihmisillä on oikeus kutsua kaikki ihmiset päättämään. Ei niin, että hallitus päättää, mikä on kysymys, ja sitten esitetään tämä kysymys kansalaisille – Pleisit sanomme Napoleonin perinnön mukaan. Diktaattorit tätä menetelmää käyttävät. Ei se liity mitenkään suoraan demokratiaan. Ratkaiseva, keskeinen seikka. Ja tässä mielessä voidaan sanoa, että suora demokratia on osatekijä, jonka kautta voidaan demokratiaa demokratisoida. Tämä on käynnissä oleva prosessi. Täydellistä demokratiaa ei voi koskaan olla, mutta alku voi olla siinä, että pyritään demokratisoimaan prosessin kautta. Ehkä toisaalta vakuuttavin, toisaalta hankalin seikka on se, että no tänään minulla on sellainen käsitys, että poliittisella puolella – Meillä on puitteet, jotka eivät salli sitä, että yhteiskunnat käyttävät hyväkseen potentiaalia, joka yhteiskunnasta löytyy. Kansalaiset, ihmiset tuntevat, että heitä aliarvioidaan poliitikkojen puolelta, jos katsotaan yksilön kannalta, mutta sitten järjestelmän kannalta voidaan sanoa, että tämän päivän tapa, jolla politiikka ajetaan miten puhutaan kansallisvaltioista ja niin edelleen, miten paljon valtaa valituilla toimielimillä on, osoittaa, että yhteiskunta pitää järjestää toisin, jotta voitaisiin nähdä, ymmärtää, mitä potentiaalia yhteiskunnassa on. Ja tämä on yksi turhautumisen yksi syy sille, että niin monet kääntävät selkänsä meidän poliittiselle järjestelmälle tai politiikan teon tavalle lähdin liikkeelle tästä, mutta olisin voinut lähteä tuosta design-ajatuksesta myös, mutta keskeisin kysymys siitä, mitä saadaan suoran demokratian kautta, liittyy siihen, minkälaiseksi se muotoillaan. Resiler ja useat muut sanoivat jo tänään aamulla, että suora demokratia, joka on huonosti muotoiltu, luotu, on enemmän haitaksi. Jos prosessit tehdään huonoiksi, niin ne haittaavat todella tätä kehitystä. Näin on käynyt joissain maissa joillain alueilla, mutta jos se muotoillaan, suunnitellaan sellaiseksi, että kansalaisilla on mahdollisuus ottaa kantaa, saadaan juuri sitä, mitä kaivataan EU-ssa eriten tällä hetkellä, mitä tarvittaisiin. Ja tämä on ehkä keskeisin tekijä, jota minä haluaisin puolustaa. Olen puhunut joistain tekijöistä. Legitimiteetti totta kai selvä seikka. Sanoisin myös, että aikoina, jolloin ongelmia on niin paljon tuon tuotoksen puolelta, niin halutaan panostaa vähän enemmän, mutta toinen seikka on ehkä enemmänkin yllättävä. Jos kehotetaan kansalaisia ihmisiä osallistumaan, kansalaiset tuntevat olevansa osana jotain suurempaa. Ja silloin myöskin tunnetaan asia omaksi. Mutta integraatiota saadaan myöskin tuosta monimuotoisuudesta – Herra merkittävä sveitsiläinen kirjailija, sanoi, että kuten tänä aamuna jo sanottiin, sveitsiläiset ovat hyvin erilaisia keskenään. Ei yhteistä historiaa, ei yhteistä kieltä, ei yhteistä kohtaloa tai uskontoa. Ainoa asia, joka on meille yhteinen. Tyrmät sanoi, että sveitsiläiset viihtyvät yhdessä, vaikka niin erilaisia ovatkin, että joka neljän kuukauden välein he voivat kokoontua keskustelemaan eroavaisuuksistaan. Päätöksiä tehdään ymmärtäen, että ihmiset ovat erilaisia, mutta voivat kuitenkin osallistua päätöksentekoprosessiin. Näin ihmiset pysyvät yhdessä, koska monimuotoisuutta kunnioitetaan. Ja aina saadaan aikaan jonkinlaista yhtenäisyyttä rajallista ajaltaan, mutta jokainen voi sitten siirtää tämän konsensuksessakin ehkä tehdyn päätöksen toiselle tasolle. Kansalaisten osallistumismahdollisuus lisää keskusteluita, viestintää, joka luo varsinaisen sielun suoralle demokratialle. Näin luodaan myöskin tällaisia julkisia tiloja, foorumeita, joissa keskustellaan. Satoja tuhansia paikkoja ihmiset tapaavat keskustelevat, muut ihmiset kuuntelevat ja lähtevät mukaan tähän työhön keskusteluun. Ja tämä on nyt suurin ero siinä, että keskustellaan asioista eikä valita ihmisten välillä. Siis asian pohjalta lähdetään keskustelemaan. Diskussio on silloin erilaista kuin jos tehdään henkilövalintoja. 1800-luvulla taisteltiin suoran demokratian puolesta Sveitsissä aikoina, jolloin ei ollut valokuvia, ei ollut televisiota eikä elokuvateattereita, ei myöskään spin-doktoreita. Silloin oli silloin todettiin jo, että ihmisestä ei tiedä vaalien alla, pitääkö hän kiinni lupauksista vielä vaalien jälkeen. Mutta näin siis päästään keskustelemaan vähemmän henkilöistä, enemmän aiheista, ja silloin logiikka on helpommin ymmärrettävissä, siitä on helpompi keskustella. Toinen vaikuttava tekijä, jolla voidaan nyt näitä käsityksiä selventää, on se, minähän sanoin aluksi, että saadaan se, mitä eniten kaivataan, mutta samalla luodaan sitä, mitä eniten tarvitaan. Yhteisöjä, Yhteisiä ei synny ilman, että saadaan kansalaiset aktivoitumaan. Identiteetti lähtee yhteisistä toimista, sitoumuksista. Passiivisena menettää oman identiteettinsä, siksi yhteisö. Jos on hyvin selkeä yhteinen ajatus, niin on tärkeää, että on voitu toimia yhdessä, kokea jotain yhdessä. Toinen kohta, Habermasin ajatus – kun toteutetaan aitoa osallistumista, luodaan myöskin ehdot tälle osallistumiselle. Prosessi tavallaan luo olosuhteet, jossa prosessi jatkuu. Eli tässä voidaan ainoastaan onnistua tehdessä sitä. Ei voi vain noin vain oppia suoraa demokratiaa. Siis muualla kuin vedessä ei voi uimaan oppia. Ihmiset, jotka tietävät paljon – ihmiset, jotka eivät tiedä riittävästi, kun heidät kutsutaan osallistumaan, he saavat paljon tietoa. Heitä kiinnostaa tämä kysymys, mutta jos ihmiset jätetään ulkopuolelle, en tiedä miksi eivät edes olisivat kiinnostuneita. Jos luodaan toimielimiä, joissa pieni määrä ihmisiä voi tukea monia ihmisiä päättämään, joka ei sitä kiinnostaa varmasti keskustelu kaikkien kanssa, koska kaikki tietävät, että kaikki päättävät. Ja tämä on ratkaisevan tärkeä seikka, joka on tärkeä, kun ajatellaan joko sisällöllisiä aloitteita tai muita aloitteita. Eli pieni ihmisryhmä voi tavallaan saada liikkeelle eurooppalaista päätöksentekoa. Ja näin voivat tavallaan pakottaa pakottaa yhteiskuntaa käymään keskustelua, jota yhteiskunta ei halua tai tietyt tahot yhteiskunnassa. Keskustelu mahdollistaa muutoksen. Ei sitä välttämättä muutosta synny, mutta jos jotkut tahot jätetään ulkopuolelle, muutosta ei koskaan saada aikaiseksi tietyn aiheen osalta. Joten menetetään sitten tällaista julkista tilaa, osallistumismahdollisuutta – jos ajatellaan tanskalaisia tai irlantilaisia, kun päätöksiä tehtiin, kaikki lähtivät keskusteluun mukaan. Jos ajatellaan Euroopan tasolla, voidaan kuvitella, mitä potentiaalia olisi, kun Euroopan tasolla syntyy tällaista julkista keskustelun tilaa. Ei niin, että jokainen puhuu samalle televisiokanavalle tai samalle lehdelle, vaan kaikilla televisiokanavilla, kaikissa lehdissä saataisiin esiin enemmän eurooppalaisia aiheita, jotka juuri kyseisellä hetkellä esityslistalla ovat. Ja jos nyt katsotaan tätä mallia, minkälaiseksi tämä suunnitellaan, niin pitää olla hyvin tarkkana siinä, mitkä elementit tässä vaikuttavat siihen, saadaanko mitä tarvitaan, mikä olisi suureksi avuksi. Tässä tarvitaan mielestäni sitä, että kiinnitetään huomiota viiteen keskeiseen seikkaan. Yksi on se, että sisäänkäynti, ovi tavallaan, jonka kautta on kuljettava, jotta tämä prosessi lähtee liikkeelle. Ei saa olla yli kolme prosenttia. Meillä on alle yksi prosentti, mutta se on ehkä vähän äärimmäistä, voisi sanoa. Kaliforniassa 5 prosenttia jostain siltä väliltä, mutta ei yli 5 prosenttia kuitenkaan. Miksi näin? Tämän edustaja Bronskin jo sanoin, kulon väline, jota vain sellaiset, joilla on jo valtavaikutusmahdollisuuksia, voivat käyttää. Silloin meiltä hukkuu tuo välineen merkitys. Ranskan vallankumouksen jälkeen tämä väline tuli esiin ja sitten sitä on käytetty, jotta voidaan tehdä suuria muutoksia. Välineen pitää olla sellainen, että se sopii niidenkin käteen, joilla ei muuten ole paljon valtaa sen pitää olla tavallaan tällainen vallan vastaväline. Ne, joilla on valtaa, eivät tietenkään tästä ilahdu. Siksi ei saada koskaan enempää demokratiaa, enempää suoraa demokratiaa, jos odottaa vain siellä kotona ei sitä postissa tule. Mutta jos saadaan aikaan liike niin, että ne, joilla on valtaa, pelkäävät, että he menettävät valtaansa, jos he eivät sitä jaa. Tarvitaan siis aktiivisempaa lähestymistapaa valtaa, ei saa passiivisena odotellessa. Toinen seikka, tässä voi oppia Italiasta, mutta ei ainoastaan Italiasta. Weimarin historia on täynnä tätä, jos on minimivaatimukset osallistumiselle, niin silloin tämä on tavallaan kutsu olla keskustelematta, vakuuttamatta, kun ajatellaan, että kun ihmiset eivät jostain asiasta kuule, eivätkä kuule, jos ei siitä tiedota mitään, niin silloin voittaa. Se on ikään kuin, että virheen kautta saa maalin eikä punaista korttia. Eli pitää tietää, miten järjestelmä toimii, kun sitä suunnitellaan, koska jos otetaan sinne sellaisia tekijöitä, jotka rikkovat tätä perusperiaatetta – niin syntyy järjestelmä, joka ei toimi niin hyvin. Siksi Italiassa niin monet ovat turhautuneita. Kuulimme tänään aamulla sen, että jos Berlusconi esimerkiksi kannustaa ihmisiä pysymään kotona, vaikka enemmistö olisi 90 prosenttia, mutta 50 prosenttia ei lähde äänestämään, niin tulosta ei saada. Sitten se, joka on vähemmän tunnettu, jos verrataan Yhdysvaltain ja Euroopan järjestelmiä, niin yhteydet suoran demokratian, edustuksellisen demokratian välillä on tärkeää. Tässä tarvitaan jonkinlaista yhteistoimintaa, ei oppositiota, yhteistyötä, ei antagonismia. Ja siksi Sveitsin kantoneissa on parasta symmetriaa tässä mielessä, eli jos parlamentti lakia säätää, niin kansalaiset voivat sanoa ei ainoastaan kyllä tai ei, vaan kansalaiset voivat myös tehdä vastaehdotuksen. Sadan vuoden ajan on ollut mahdollisuus tehdä vastaehdotus kansalaisten aloitukseen ja aloitteeseen. Ja sitten kansalaisilla on kolme vaihtoehtoa, ei mitään, tai sitten vaihtoehto A tai B, tai sitten voi jopa sanoa, mikä olisi parempi, jos molemmat muutosvaihtoehdot saisivat enemmistön. Sitten vielä tekijä, joka on aliarvostettu, mutta sitä tarvitaan kyllä suorassa demokratiassa. On ajateltava aikaa, mitä nopeammin asia on hoidettava, sitä poissulkevampi se on. Eli jos haluaa olla osallistava, antaa kansalaisten osallistua, täytyy puolustaa sitä, että saadaan riittävästi aikaa Tämä suora demokratia ei ole mitään fast foodia, mikään nopea keino, vaan kolmen neljän vuoden prosessi. Ja on puolustettava sitä, että tämä aika käytetään, jos haluaa osallistavaa demokratiaa. Tänä aamullakin välinettä puoltavat sanoivat, että on selvä, mikä on lopputulos. Jos kutsutaan ihmisiä tulemaan prosessiin mukana – Ihmiset muuttavat mieltään, tekevät päätöksensä ja ehkä osoittavat sellaisiakin kantoja, joita ei aluksi tiedetä, koska se on prosessi, eikä mikään hetkittäinen kuva siitä, missä mennään. Ja tämä liittyy siihen, mitä voidaan oppia. Tarvitaan reiluutta ja mahdollisuuksiin liittyviä sääntöjä. Reiluuden säännöt tarkoittavat sitä, että Euroopan – tasolla tarvitaan mahdollisuuksia käännöksiin, matkoihin, niin että niin sanotut köyhemmät järjestöt voivat myöskin käyttää tätä välinettä. Ei siis saa luoda sellaista välinettä, joka sopii vain niille, joilla on jo valtaa vaikutusmahdollisuuksia paljon. Tässä meni noin 20 minuuttia. Yleensä minulla on paljon enemmän aikaa selittää. Voin palata näihin vielä yksityiskohtaisemmin. Kiitos. Niin, meillä on vielä mahdollisuus esittää teille kysymyksiä, mutta olen ihan vakuuttunut siitä, että olitte erittäin inspiroiva meille kaikille. Olen ihan varma siitä, että teille vielä esitetään kysymyksiä ja kommentteja. Ei ainoastaan meiltä, vaan muiltakin. Ja toivotan, että tänne tulee vielä enemmänkin kollegoita. Tällä hetkellä hän AFKon äh, ja puheenjohtaja Kassiinin opastuksella lähti Pariisiin, joten siksi meitä on täällä niin vähän. Nyt haluan kuitenkin kiittää teitä siitä, että annoitte meille ajatuksen ruokaa. Ja mielelläni toivotan tervetulleeksi seuraavan puhujan, tohtori Nadia Brown-Binder. Hän tulee Speeristä. Olette enemmän kuin tervetullut. Ja parisenkymmentä minuuttia teillekin. Eli tasapuolinen kohtelu kaikille niin, että jää vielä aikaa keskustelullekin. Olen tietysti erittäin kiitollinen siitä, että myös aamuinen panelistimme on tai ovat täällä paikalla. Frau Hyvä puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Minulla on suuri kunnia olla täällä tänään ja kiitän teitä kutsusta paikalle. Ennen kuin siirryn oman esitykseeni, niin kerron lyhyesti hieman itsestäni. Olen Sveitsin kansalainen ja toimin, toimin kymmenen vuoden ajan juristina liittokansliassa ja tuona aikana huolehdin osittain esimerkiksi erilaisista kansanäänestys- ja kansalaisaloitteista ja puhunkin juuri tässä ominaisuudessa täällä. Nyt olen vuoden ajan toiminut tutkijana Sparin yliopistolla. Me kuulemme tässä juuri, että klassiset suoran demokratian välineet on tässä jo lueteltu, enkä lähde niitä nyt enää esittelemään. Ne ovat siis vapaaehtoiset kansanäänestykset, kansanäänestykset ja kansalaisaloitteet. Kaikki suoran demokratian välineet löytyvät valtiollisesta kontekstista, erityisesti Sveitsissä. Ja riippumatta näistä valtiollisista kategorioista käytetään ja puhutaan näistä välineistä myös EU-tasolla. Ja totta kai täytyy muistaa, että valtiollisia välineitä ei tuosta vain voida toteuttaa myös ylikansallisella tasolla, vaan ne tarvitsevat mukauttamista. Olen kuitenkin vakuuttunut siitä, että käytännön kokemuksilla on myös tässä suuri rooli. Ja tässä haluaisin nyt kolmen etapin kautta kertoa teille sveitsiläisestä menettelyistä ja hieman valottaa sitä, minkälaista on elää ja työskennellä sellaisessa maassa, joka harjoittaa suoraa demokratiaa. Keskityn tässä nyt hallinnon puolen kokemukseen ja siihen, miten siellä suhtaudutaan näihin kolmeen välineeseen. Ensimmäinen esimerkkini on se, kun jätetään vapaaehtoinen kansan äänestyspyyntö. Mitä silloin tapahtuu? Jos Sveitsissä kerää 50 000 allekirjoitusta, niin voi jättää kansanäänestyspyynnön siihen, että muutetaan lainsäädäntöä. Mitä sitten tapahtuu näille 50 000 jätetylle allekirjoitukselle? Liitto kanslia tarkistaa ja laskee nämä allekirjoitukset ja tässä pohjaudutaan kahteen aspektiin. Ensinnäkin valvotaan, ovatko kunnalliset tahot tehneet työnsä oikein. Jokaisen allekirjoituksen kohdalla kunnan tahon on pitänyt tarkistaa, että se on peräisin sellaiselta henkilöltä, jolla on ollut oikeus allekirjoittaa, ja että henkilö ei ole jo samaa aloitetta allekirjoittanut toisaalla. Ja toinen liittokanslian tekemä valvonta taho on Sveitsin laajuinen, eli siinä tarkistetaan, että henkilö ei ole allekirjoittanut jo jossakin toisessa tai kahdessa eri kunnassa, koska voi käydä niin, että määräaikana, jolloin kerätään allekirjoituksia, henkilö on saattanut muuttaa toiseen paikkaan ja silloin ei ole ollut mahdollista tarkistaa aikaisemmin, onko hän allekirjoittanut jo edellisessä kotikunnassaan. Eli tässä on tällainen kaksitahoinen valvonta. Sitten allekirjoitukset lasketaan uudelleen. Voi olla, että jotkin allekirjoitukset eivät olekaan valideja. Tähän on hyvin selkeät säännöt. Tässä toimitaan nopeasti, mutta jos tilanne on tiukka, uhka. Ja jos, jos allekirjoituksia, allekirjoituksia on vaikkapa seitsemän vähemmän kuin 50 000 tai 10 yli, niin silloin ne lasketaan uudelleen, mutta tämä on harvinaista. Eli tarkistaminen ja laskenta tehdään yleensä todella pikaisella aikataululla. Ja tämä tarkastustyö, josta puhuin, tehdään. Ja se pitää tehdä usein yhden ainoan viikonlopun aikana. Ja tämä liittyy siihen, että kansanäänestys pitää toteuttaa nopeasti. Tämä saattaa johtaa siihen, että lainsäädäntö ei voi astua voimaan. Ja tässä tavoitteena on se, että epävarma oikeudellinen tilanne saadaan selvitettyä mahdollisimman nopeasti. Toinen Esimerkki, jonka haluan tuoda esiin, on kansan äänest, äh, kansalaisaloite. Sillä voidaan esimerkiksi vaatia, että mu- lähdetään muuttamaan perustuslakia joko niin, että viitataan tiettyyn konkreettiseen artiklaan tai tehdään yleisempiä huomioita. Ja tässäkin pitää ottaa huomioon eri etappeja niin, ja tässäkin keskityn hallinnollisiin toimiin. Aloiteteksti on sellainen, että sen on laatinut aloitteen tekijä, ei viranomainen, mutta se on käännettävä alusta lähtien kaikille virallisille sveitsin kielille, ja tämä tapahtuu liittokansliassa. Ja kääntäminen alusta lähtien on niin tärkeää siksi, että jos aloite menee läpi, niin silloin tästä tekstistä, aloitetekstistä tulee lopullinen lainsäädännöllinen teksti ja niiden kaikkien tekstiversioiden tulee olla täysin identtisiä ja mitään tulkin, tulkinnan varaa e, eri kieliversioiden välillä ei saa olla. Olipa kyseessä italiankielinen, saksankielinen, ranskankielinen tai retoromanin kielinen teksti. kääntäminen. Siis kuten sanoin, kansalaiset voivat lähteä vaatimaan perustuslain muutosta. He voivat toimia siinä yksin, mutta usein he eivät siihen lähde, koska he eivät ole varmoja, miten teksti pitäisi muotoilla. Joten usein puututaan ja käännytään virastojen ja viranomaisten puoleen aloitteen tekijä pyytää tiettyä apua. Ja tämä on hyvin arkaluontoinen menettely. Tässä viranomainen ei saa tehdä minkäänlaisia, ei myöskään neutraaleja suosituksia liittyen tekstin sisältöön. Ja tässä on estetty se, että viranomainen ei voi todella vaikuttaa tekstiin. Mutta se, mitä viranomainen voi tehdä, on se, että se voi antaa esimerkiksi muodollista neuvontaa, käytetäänkö roomalaisia vai arabialaisia numeroita ja muita tämänkaltaisia muotoseikkoja. Mutta muuta sisältöön liittyvää avunantoa ei viranomaisten taholta saa tulla. Aloite tekstin lisäksi tarvitaan hyvin tärkeä aloitteeseen liittyvä otsikko. Ja jos Sveitsissä jos kansanäänestykseen päädytään, niin silloin tämä otsikko otetaan sanasta sanaan tähän äänestykseen mukaan. Sillä on hyvin tärkeä rooli. Ja aloitteen tekijät pyytävät perustamaan myös lautakunnan, joka valvoo asioita. Ja samoin tärkeää on, että otsikko ei ole mitenkään harhaanjohtava ja siinä ei saa olla minkäänlaista henkilökohtaista tai kaupallista mainontaa, ei myöskään piilomainontaa, jota voitaisiin näin käyttää kansanäänestyksessä. Ja samoin se ei saa aiheuttaa sijaa väärin tulkinnoille. Eli on selvää, pitää olla selvää, minkälaisesta aloitteesta on kyse. Nämä mainitsemani neljä kriteeriä liittyen tähän aloitteeseen ovat sellaisia, että liittokanslia tarkastelee niitä esivaiheessa näiden kriteerien pohjalta. Ja liittokanslia lähettää myös selvityksen, jonka komitean jäsenten täytyy allekirjoittaa. Selvityksen siitä, että he ovat pysyvästi komitean jäseniä, eikä myöhempiä muutoksia voi enää tulla. Tämä on keskeinen asia, koska jos päästään myönteiseen tulokseen, niin silloin on myös mahdollisuus te- pyytää kumoavaa päätöstä ja silloin pitää tietää, kuka on tehnyt mitäkin päätöksiä ja mikä enemmistö on ollut. Nämä ovat ne toimet, joita liittokanslian täytyy tarkastaa alkuvaiheessa ja lopullinen arvio tapahtuu tietyllä määräyksellä ja sen jälkeen teksti julkaistaan virallisessa lehdessä ja siitä lähtee liikkeelle aika, jona voi kerätä allekirjoituksia. Sitten toinen asia, jota haluaisin lyhyesti esitellä, on kansanäänestyksen valmistelu ja täytäntöönpano. Tässäkin kans- virastoilla ja viranomaisilla on tärkeä rooli esimerkiksi siinä, että tiedotetaan kansalaisille kyseessä olevasta aloitteesta. Olemme kuulleet tänäänkin usean otteeseen, että tiedottaminen on äärimmäisen tärkeää. Sen pitää olla asiallista ja hyvin muotoiltu ja ymmärrettävää ja sen täytyy mahdollistaa se, että kansalaiset voivat ymmärtää kyseessä olevan asian ja muodostaa sitä mielipiteen. Kaiken täytyy olla objektiivista, eikä tässä saa käyttää minkäänlaista propagandaa. Tähän tarkoitukseen Sveitsissä julkaistaan tiedotuksia, liittoneuvosto eli hallitus näitä julkaisee ja käytännössä tässä ollaan yhteyksissä, että näitä tekstejä laaditaan yhdessä ministeriöiden asiantuntijoiden kanssa. Ja nämä tiedotukset ovat hyvin arvostettuja Sveitsissä. Tämä ehkä riippuu myös siitä, että että nämä tiedonannot ja tiedotukset tulevat hallituksilta, useilta suurilta puolueilta ja käytännössä kaikkien tapausten kohdalla voi olla varma siitä, että edustettuna ei ole ainoastaan yksi näkemys, yksi mielipide, vaan se, että mukaan on saatu eri näkemyksiä. Ja toinen keskeinen kysymys hyväksynnän kannalta näissä äänestyksissä on se, että kansanäänestyskomitealle ja aloitteen tekijöille annetaan kylliksi tilaa muotoilla ja esitellä tekstejä omin sanoin ilman sensuuria tai muutoksia. Ja sitten loppupäätelmiin. Sanotun perusteella on tärkeää, että meillä on oikea infrastruktuuri, suoran demokratian myös EUn tasolla ja lähden liikkeelle nyt ensin tiedottamisesta, jotta tiedotus voidaan varmistaa niin, että se on asiallista ja oikeanlaista, niin tarvitaan tällainen riippumaton taho, joka tätä valvoo. Ja ajattelen tässä nyt Sveitsiä ja Saksaa. Tarvitaan taho, joka on tässä hyväksytty Esimerkiksi Irlannissa on tällainen kansanäänestyskomitea, ja tämä olisi tarpeen. Tällainen komissio hoitaisi sen, että aihetta tehtäisiin ymmärrettäväksi, laadittaisiin tiedotusesitteitä, julkaisuja ja sen tehtävänä olisi ottaa huomioon sekä aloitetta vastaan että sen puolesta puhuvat näkemykset. Tärkeää on myös, että mukaan saadaan mahdollisimman paljon ihmisiä, että mahdollisimman useat äänestävät ja selvitetään sitä, miten äänestys järjestetään, ketkä siihen voi, voivat osallistua. Ja tässä pitäisi ottaa mukaan eri kansanosat. Tällaisen kansanäänestyskomitean kohdalla on tehty jo ehdotuksia. Tämä voisi tapahtua parlamentin pyynnöstä ja oikeusmiehen toiminnasta, joka voisi olla esimerkiksi entinen tuomioistuimen tuomari. Toinen suositukseni on se, että näiden ad hoc komissioiden lisäksi olisi olemassa tällainen pysyvä, koordinoiva, neuvoa antava taho. Uskoakseni se on välttämätöntä, jos halutaan ottaa käyttöön nämä aloitteet ja kansanäänestykset. Ja pitäisi olla kylliksi tai riittävät resurssit, jotta voidaan myös valvoa ja tarkastaa sitä suorittaa ja tehdä myös käännökset tarvittavalla tavalla. Tarvitaan suurta luottamusta kansalaisten osalta näihin kysymyksiin ja tämän tahon täytyisi olla mahdollisimman neutraali. Ei saa käydä niin, että tähän komitean voi millään tavalla vaikuttaa ulkopuolelta. Samoin tämän tahon pitäisi olla oman organisaationsa sisällä mahdollisimman riippumaton poliittisesti riippumaton ja sellainen, että se ei ota vastaan ulkopuolisia ohjeita. Ja uskon, että tällainen taho sopisi parhaiten komission alaisuuteen. Kolmas suositukseni on, että tarvitaan myös hyvin toimivaa, luotettavaa infrastruktuuria, jonka kautta allekirjoituksia ja niiden keräämistä voidaan valvoa. Tässä tarvitaan todella suurta legitimiteettiä ja on tärkeää, että tähän hankkeeseen voivat osallistua ainoastaan ne, joilla on äänioikeus ja on varmistettava, että henkilö ei voi osallistua useaan otteeseen tai ei synny mitään vääristymiä. Sitten viimeinen asia, niin kokemus osoittaa, että kansanäänestyksissä ja kansalaisaloitteessa on valtaisa potentiaalia, poliittista potentiaalia. On myös totta, että kun katsoo näitä, tai tämä tulee selväksi, kun katsoo näitä hoitteita ulkoapäin, mutta myös silloin, kun on ollut tekemisissä sellaisten hallitusten kanssa, jotka käyttävät näitä keinoja. Näitä kuitenkin yritetään usein, valitettavan usein manipuloida eri tavoin. Ja tällaisia manipulointiyrityksiä vastaan pitää toimia juridisesti ja eri tasoilla. Ja pitää olla mahdollisuus sanktioihin, jos väärinkäytöksiä on. Ja jos katsotaan tilannetta organisatorisesti, täytyy miettiä esimerkiksi sitä, miten jätettyä allekirjoituslistaa säilytetään turvallisesti ja että sitä säilytetään salaisesti. Ja nyt omaisesti, suosittelen siis tällaista ad hoc komissiota, komiteaa ja sitten pysyvää koordinoivaa tahoa, jonka täytyy olla – sellainen, joka nauttii suurta luottamusta. Ja kolmanneksi tarvitaan toimivaa infrastruktuuria allekirjoitusten valvomiseen. Ja neljänneksi oikeanlainen juridinen organisaatio, joka estää kaikenlaisen mahdollisen manipuloinnin. Kiitos. Nagyon szépen köszönöm. Rendkívül. Kiitoksia kovasti. Haluan kiittää kaikkia puheenvuoron käyttäjiä. Kaikki kolme esitystä olivat erinomaisia. Kiitän kaikkia kolmea professoria, jotka puhuivat meille tänään. Ja nyt haluaisin avata keskustelun. Ensinnäkin pyytäisin kollegoitani, Euroopan parlamentin jäseniä, esittämään kommentteja, jos teillä on sellaisia. Yeah, so, Mr. Bronx, eh, eh, of course the floor is your... Bronx, saatte puheenvuoron. No minä ajattelin, että minun on ihan pakkokin sanoa jotain. Niin, minä en oikein, minä en varsinaisesti kuvaillut näitä hallituksen kontrolloimia kansanäänestyksiä demokraattisiksi. Pidin niitä pikemminkin epädemokraattisina. Minä viittasin niihin siinä vaiheessa, kun käsittelimme suoraa välitöntä demokratiaa. Se ehkä johti harhaan. Gross sanoi asian, joka minua kiinnosti. Toivottavasti en nyt sitera teitä väärin. Sanoitte, että keskustelun vapaus ei takaa muutosta, mutta vapauden puuttuminen estää muutoksen. Jotain tällaista mielestäni sanoitte. Tämä vaikuttaisi kriittiseltä jos se johtaisi siihen, että kansalaisaloitteita ei voisi tehdä. Tämä ilmeisesti olisi siis kriittistä sen suhteen, että kansalaisten aloitteita ei saataisi tehdä eri perustein. Me puhuimme tänään näistä asioista, puhuimme eurooppalaisista arvoista. Mm, tai Sakevicin sano, sanoin, nämä arvot saattavat olla jopa tiettyjen tahojen etujen vastaisia. No, joka tapauksessa vielä lopuksi kysymys eh, Brown Binderille. Mitä tulee 50 000 allekirjoituksen keräämiseen, niin uskon, että eh, suurin osa organisaatioista haluaisi kerätä enemmän eh, siltä varalta, että jotkut eivät olisi päteviä. No ihan kiinnostaisi vain tietää, että kuinka moni, monta prosenttia julistetaan pätemättömiksi, 5 prosenttia vai mitä? No ei sillä niin väliä ole, mutta ehkä voitte palata vielä tähän. No tässä oli oikeastaan kaikki, mitä halusin tällä haavaa sanoa. thank you very much. Um, now I would like to... Kiitoksia. Nyt antaisin puheenvuoron Hefnerille. Ja, ganz herzlichen Dank. Oikein sydämelliset kiitokset arvoisa puheenjohtaja, hyvät asiantuntijat. Minä haluaisin mielelläni esittää muutaman kysymyksen. Ensimmäinen liittyy oikein Libertin alustuksen. Hienoa, että tässä paneelissa hyvän voimakkaasti saadaan suoran direk- anteeksi, suoran demokratian vaatimusta tuotua esiin. Koko välineistöä pitää katsoa, kun harkitsemme, mitä nykytilanteessa ja tulevaisuudessa voidaan suunnitella EUn tasolle, mikä olisi mahdollista. Samalla haluaisin kysyä voitteko keskustella keskenään, onko teillä yhteyskohtia vai elättekö eri planeetoilla ja näette kaukaa toisenne. Tällainen keskusteleva, neuvotteleva ja suora demokratia. Ovatko nämä poissulkevia asioita vai voisivatko ne täydentää valmisteluvaiheessa erityisesti toisiaan? ensimmäisiä kokemuksia suorasta demokratiasta kertoisin lyhyesti omalta osaltani. Minä lähdin toimimaan suoran demokratian puolesta Saksassa, mutta meillä ei ollut kovin paljon kokemusta aiheesta. Ja minut kutsuttiin sitten silloisen lehden, jota ei enää ole puheille – siellä oli kollega, joka myös oli kansalaisaloitte asioissa mukana. Me kävimme todella tiukkaa kiistaa, kun hän oli sitä mieltä, että meillä on erittäin eläväinen yhteiskunta, paljon uusia aloitteita, uutta sosiaalista liikehdintää. Ja nyt herra Hefner haluaa jumittaa tämän kaiken johonkin tiukkoihin oikeudellisiin puitteisiin. Ja silloin tämä koko, koko prosessi ikään kuin tyyssähtää siihen, että sille luodaan niin tiukat säännöt, kansalaisaloitteet ja niin edelleen. Minä olin Itävallassa seuraamassa ja auttamassa Itävallassa, kun oltiin äänestämässä siitä, luovutaanko ydinvoimasta – mutta kansanäänestyksen kautta, kun kansanäänestys oli ilmoitettu pidettäväksi, oli mahdollinen, syntyi enemmän kansalaisaloitteita kuin koskaan aikaisemmin Itävallan historiassa. Kaikkialla keskusteltiin, syntyi kaikenlaisia ryhmiä, teatteriryhmiä, vaikka mitä. Eli ei voinut jotenkin mm, kulkea missään ilman, että näki, että joku halusi aloittaa keskustelun, jakaa jotain lentolehtisiä tai jotain vastaavaa. Siis kaiken eten, eniten keskusteluita käydään silloin, kun tiedetään, että lopulta on joku lopputulema päätös tehtävä. Eli pari tekijää tässä todella täydentäisivät toisia. Olisikohan niin? Ja toinen kysymykseni. Andreas Gross ja Nadia Brambinder, teille tämä kysymys erityisesti. Sörvinder puhui tästä prosessista. Se on erittäin hyvä, että kuullaan näistä yksittäisistä askeleista, mitä kaikkea tarvitaan. Daskos puhui sitten ihan peruskysymyksistä enemmän. Ja minun kysymykseni oli siis seuraavanlainen. Haluaisitte kannattaa tähän kantaa. Siis miltä eurooppalainen kansanäänestys voisi näyttää? Onko teillä käsitystä siitä, minkälaisia vaatimuksia olisi tämän esityksen tekemiseksi? Entä määräajat, aikarajat ja enemmistövaatimukset? Tämähän on eri asia kuin kunnallisissa tai kantonin kattavissa tai kansallisissa kansanäänestyksissä, erityisesti jos ajatettaisiin perussopimuskysymyksiä. Kysymys ei ole ainoastaan siitä, hyväksytäänkö se EUn tasolla, vaan onko se silloin hyväksytty myös jokaisessa jäsenvaltiossa. Eli kysyisin nyt yksinkertaisesti, voisitteko hän auttaa meitä hiukan muutaman ehdotuksen kautta? Kiitos. Okei, okay. so let's... Uh, Selvä. Lopetetaan nyt tämä kierros. Minulla itsellänikin on muutamia kysymyksiä, mutta uskon, että teillä on jo joitain vastauksiakin. Kukapa haluaisi vastata? Lähdetäänkö vasemmalta oikealle vai? Is the question whether... Niin, tässä oli kysymys siitä, voimmeko me keskustella keskenämme, siis suoran demokratian edustajat ja muut. No kyllä minä uskon, että tiedottamisessa on jonkinlaista päällekkäisyyttäkin, tai kommunikaatiossa on päällekkäisyyttä. Minä tietenkin puollan suoraa demokratiaa, ja jotta ne voisivat vahvistaa legitiimiyttä ja demokratiaa, tarvitaan sellaisia säädöksiä, jotka ovat omiaan parantamaan keskustelun laatua niin, että voidaan avata sellaisia prosesseja, joiden myötä kaikki ne, jotka haluavat saada äänensä kuuluville, voivat niin tehdä. Ähm, tasainen pelikenttä, avoimuus, tiedon tarjoaminen. Tämä on mielestäni erittäin kiintoisaa. Tämä ilmeisesti on EU-ssa ollut ongelma erityisesti näissä ratifikaatio-kansanäänestyksissä. Te haluatte, että hallitus puuttuu asioihin. Jos se tekee niin, niin sitä syytetään. Ähm, jos se ei, niin sitä syytetään, mutta jos se muut puuttuu asioihin, niin sitä syytetään siitä, että se omii kuitenkin koko asian itselleen. Tarvitaan enemmän tietoisuutta ja parempia sääntöjä äh, rakentaa ja strukturoida kommunikaatiota, tiedottamista erilaisille yleisöille, suuremmille ja pienemmille. Tarvitaanko kansanäänestystä loppujen lopuksi? No, kyllähän se voi toimia voimakkaana kimmokkeena, kannustimena ihmisille osallistua Stuttgardissa äh, oli, tapahtui massiivista polarisaatiota vastakkainasettautumista. Ei ollut, äh, tämä kansanäänestys ei ollut pakollinen, se oli vapaaehtoinen. Tai siis se, se oli siis pikemminkin sellainen, että se ei ollut sitova. Paikallisella hallinnolla oli viimeinen sana siis. Mutta uskoisin, että tämä keskusteleva metodi on laaja-alaisempi. Se edellyttää muita menettelyitä. Ja se voisi olla myös jatkuva menettely aina vaalien välilläkin. Eli ajattelen tässä vaikkapa Bremenia, Meillä on tällainen yhteyspiste Bremenissä, jota me käytämme voidaksemme käydä julkista keskustelua meppien kanssa tai Bremenin, Bremenin kuntaviranomaisten kanssa, alueellisten edustajien kanssa ja myös näiden ja Brysselin edustajien välillä. Myös paikalliset sidosryhmät saavat osallistua. Tässä ei ole kyse siis ainoastaan tiedon antamisesta, vaan myös tarjoaa mahdollisuuden keskustelulle ja tällä saattaa olla linkkejä varsinaiseen päätöksentekoonkin. Joskus ähm, MEPit käyttävät tätä ähm, maaperän testaamiseen äh, ja sen jälkeen tekevät päätöksiä. Tässä oli se, mitä minä halusin sanoa. First perhaps uh, a remark to Mr. Bronson. Ensiksi ehkä huomio edustaja Bronsille. Hyvä, että ymmärsitte minut oikein. Halusin osoittaa, että valta, jolla saadaan keskustelua aikaiseksi on valtava, valtava merkittävä, koska ihmiset, jotka tekevät päätöksiä, aliarvioivat keskusteluja sinänsä niiden arvoa. Halusin vain sanoa, että muutosta ei tapahdu ilman keskustelua. Keskustelun kautta ei taata muutosta, mutta se on ennaltaehto, sitä kautta on kuljettava. Ja jotta voitaisiin vaikuttaa siihen, mitä tavalliset ihmiset kotona, metrossa, työpaikoilla keskustelevat on valtava voima. Ja sitä tietää sen, että jokainen on mukana tekemässä päätöstä, johtaa valtavasti, valtavan paljon suurempaan keskusteluun. Ja se on tärkeää. Ja mikä on sitten oikeutta? Stefne sanoi tämän jo aikaisen tänään aamulla. Yhteiskunnassa niin monet ihmiset tuntevat, että heitä ei kuunnella. Vapaus ei tarkoita ainoastaan sitä, että saa sanoa, mitä ajattelee, mutta on myös tulla, oikeus tulla kuulluksi. Ja tuo toinen osio tästä on jäänyt puuttumaan. Ja tämä on yksi ratkaisemista ongelmista kun ihmisiltä kysytään, miksi ihmiset ovat niin vihaisia, heillä on sellainen tunne, että heitä ei kuuntele kukaan. Nämä ovat sellaisia asioita, jotka todella ovat meidän työmme keskiössä. Siksi näitä välineitä tarvitaan. Tännetaan ääni kansalaisille. Näitä sanoja on käytetty jo Sveitsissä ja Yhdysvalloissa, kun lähdettiin 1800-luvulla ajamaan näitä ajatuksia, jotka ovat ihan moderneja tänä päivänä. On sanottu, että ihmisten asiat ovat niin tärkeitä, että niitä ei voi jättää ihmisten käsiin. Ja kuitenkin lopulta kohdataan nämä samat ongelmat oikeiston ja vasemmiston osalta. On ymmärrettävä suora demokratia oikein. Se tarkoittaa sitä, että pitää keskustella valtavasti, mutta ei minulla tässä ristiriita suoran demokratian ja tällaisen keskustelevan demokratian välillä. Viestinnän voima on tärkeä tekijä suorassa demokratiassa, mutta keskustelevassa demokratiassa on useita tekijöitä. Tällainen viestinnän prosessi, sitä on kertaisesti ehkä suorassa demokratiassa, näin voidaan ajatella. Tai sitten jotkut haluavat rajata sen edustuksellisen osaan kansalaisia, jotka käyvät näitä keskusteluita muiden nimissä. Jos kysytään tämän perään teoreettisesti, niin tämä on aivan erityistä edustuksellisuutta – Eli ajatellaan ihmisryhmää, joka on edustuksellinen, maksetaan kahdeksi viikoksi sitä, että he neuvottelevat yhdestä aiheesta. Mutta entä sitten suora demokratia niin, että sitä kautta vapaus lisääntyy? Tätäkin voidaan käyttää väärin. Tony Blair esimerkiksi käytti vuosia tätä väärin niin, että jokainen ajatus ennen kuin se tuli parlamenttiin, testattiin tällaisilla ryhmillä. Ei siitä ole kyse. Tämä on lähinnä tällaisen vallan pitävän hienosääntöä. Tämä toinen raide, sitä ei saada esittää ikään kuin demokratisoimisprosessin osana. Me haluamme, että kaikki voivat olla vapaita – ei niin, että ollaan vapaita toisten nimissä. Minä olen samaa mieltä siitä, että modernia teknologiaa ja tekniikkaa voidaan käyttää avuksi, mutta ei korvaavana tekijänä. Tätä keskustelua on käyty Saksassa jo 1520 vuotta sitten. Ennen kuin lähdettiin keskustelemaan tästä. Tämä oli ikään kuin esitettynä silloin niin, että se olisi demokratia korvaava, mutta se voi olla täydentävä tekijä. Kansanäänestykset Euroopan tasolla. Antakaa tehtävän meille, niin me voimme tarkkaan sanoa, mitä siihen pitäisi kuulla. Kyllä tässä on tekijöitä, joihin pitää kiinnittää erityishuomiota. Esimerkiksi ei liikaa allekirjoituksia vaatimuksena, mutta niiden pitää tulla eri valtioista, vaikka se teettää paljon työtä, niin tämä on kuitenkin vaatimus, joka tukee eurooppalaisuutta ja estää kansallisen tason toiminnan. Lisäksi pitää antaa tukea infrastruktuurin osalta – pienemmille kansalaisryhmille, jotka pääsevät myös mukaan niin, ettei käy niin, että vain suuret ammattiliitot tai eläinten suojelujärjestöt, WWF tai muut pääsevät mukaan. Siis ei 10 prosenttia tai 20 prosenttia. Ja paljon aikaa tarvitaan. Neli-viisivuotinen prosessi tämä on, erityisesti Euroopassa, kun tämä järjestelmä syntyy uutena, ei ole vielä sellaista kulttuuria – parlamentti, viranomaiset, komissio, hallitukset tarvitsevat riittävästi aikaa jatkuvasti. Ei siis niin, että tehdään liian nopeasti. Nestor on oikeassa. Jos puolet Sveitsin kansalaisista saa jotakin aikaiseksi tällaisen aloitteen kautta, mitä nopeasti niin mitä nopeammin tehdään, sitä vähemmän pystytään vaikuttamaan. Eli jos halutaan vaikuttaa, tarvitaan paljon tällaista vastavuoroista keskustelua. Ja tämä on myös tiukka vastakohta Kalifornian nopealle järjestelmälle. Meillä se ei käy näin lyhyessä ajassa, muutamassa kuukaudessa, ei saada muuta kuin suuri kiista televisioon. Ja sitten on pohdittava perustuslaki- ja lakitasoa erikseen. Voitaisiin sanoa ehkä, että lähdetään aika pienestä liikkeelle. Mutta sitten kun on kyse perustuslaista ja haluaisin vielä sopimukset ja perustuslait erottaa toisistaan. Tiedän, että tämä on kuuma peruna, mutta kun on kyse demokratiasta, pitäisi oikeastaan puhua perustuslaista. Kun kyse on perustuslaista, pitäisi olla selvää, että – pitää saada riittävästi ihmisiä mukaan. Ei 400, 400, 440 sivua tekstiä, kukaan ei pysty sitä lukemaan. Ja esimerkiksi Tanskassa se riittää, että on niin huonosti esitetty asia, ei sitä kukaan ymmärrä. Silloin on todennäköistä, että äänestetään vastaan. Jopa Brysselissä hyväksytään se, että Sveitsillä sillä on hyvin selkeää lainsäädäntöä. Ei siksi, että olemme erityisen hyviä kielenkäyttäjiä, vaan tiedämme sen, että me emme saa ihmisiä äänestämään asian puolesta, jos ei se ole yksinkertaisesti selkeästi esitetty. Suuri kysymys on, voidaanko suora demokratia sisällyttää sopimuksiin. Jos niin on, silloin on myös selvää, että sopimuksesta voidaan – suoraan demokraattisesti myös kehitellä. Ja silloin tarvitaan tietyt enemmistöt ja suuri kysymys on, Sveitsillä on oma mahdollisuutensa, mallinsa sille, miten moninaisuudessa voi olla yhtenäinen. Ja sitten voidaan katsoa Saksaa ja Luxemburgia ja katsoa sitten näitä äänestyspainotuksia myös – Eli miten tavallaan suositaan pieniä, miten suuret ehkä joutuvat tavallaan maksamaan pielten osalta. Eli esimerkiksi Saksa, äh, anteeksi Sveitsissäkin eri alueet saavat samantyyppisen painoarvon, vaikka asukkaita voi olla parisataa tuhatta tai yli miljoona. Eli pienetkin valtiot on saatava yhteistyöhön suurten kanssa – niin, että nähdään, etteivät pienet valtiot jää tässä jalkoihin. Kiitos. Ähm, ich nehme kurz... Otan lyhyesti kantaa siihen, mitä herra Brons kysyi näistä ö, päte, ei-pätevistä allekirjoituksista. Meillä on siis, kuten sanoin, kaksivaiheinen valvontajärjestelmä. Ensin toimitaan kunnan tasolla ja sitten liittovaltion tasolla – Eli valtion tasolla oikeastaan katsotaan, että kunta on hoitanut oman hommansa. Ja tämä, tämän toisen tarkastusvaiheen aikana ei enää näitä ei-päteviä allekirjoituksia juurikaan tule ilmi. Ja tämä kaikki riippuu pitkälti siitä, miten tämä tarkastuslautakunta on tehnyt oman työnsä, onko se jaotellut äh, nämä allekirjoitukset oikealla tavalla. Onko siellä toimittu oikein? Yleensä nämä aloitteen tekijät ja lautakunta tekevät hyvää, hyvää työtä, eikä sen jälkeen enää näitä epävalideja allekirjoituksia juurikaan ole. Ja sitten Toiseksi liittyen siihen, mitä täällä on todettu eurooppalaisesta kansanäänestyksestä ja keskustelevasta demokratiasta. Ensimmäinen ajatukseni, kun puhutaan vapaaehtoisesta kansanäänestyksestä, eli tästä veto-oikeudesta. Sveitsissä pitää kerätä siis sadan päivän aikana 50 000 kansan allekirjoitusta, jotta lainsäädäntöaloite voidaan pysäyttää. Tässä määräaika ei saa olla liian pitkä, mutta oli miten oli. Allekirjoitusten kerääminen on usein hyvin hankalaa. Ja vaikutus liittyy myös tähän keskustelevaan demokratiaan ja siihen, että ihmisillä on tällainen veto-oikeus he todella jo etukäteen ottavat selvää asiasta. Ja viranomaiset todella ovat yhteydessä kansalaisiin jo varhaisessa vaiheessa. Ja toiseksi jatkan siitä, mitä edellinen puhuja sanoi tästä aloitteen teko-oikeudesta, ehdotusoikeudesta, muuttaa mahdollisesti perustuslakia. Eli tässä tarvitaan kylliksi aikaa. Ei ole järkeä asettaa mitään kuuden kuukauden määräaikaa, vaan se ainoastaan hankaloittaa asioiden sujumista. Sveitsissä tämä ajanjakso on 18 kuukautta. Sinä aikana pitää kerätä 100 000 allekirjoitusta ja tämäkin on jo kyllin hankalaa. Ja ehkä vielä lopuksi liittyen tähän eurooppalaiseen kansalaisaloitteeseen otteeseen tulemme näkemään, kuinka nopeasti tarvittava määrä allekirjoituksia myös sähköisesti pystytään keräämään. Meillä ei ole vielä kylliksi kokemusta tai viitearvoja tästä. Sanon sepän. Kiitoksia kovasti. Nyt haluaisin antaa puheenvuoron, tai haluaisin esittää kysymyksen Grossille koska odotin eh, tässä vuoroani. Niin, suora demokratia ei ole edustavan demokratian vaihtoehto, vaan sen tulisi, tulisi täydentää sitä. Eh, Saksan ehm, perustuslakioikeus Lissabonin, eh, Lissabon päätöksessään korosti, että Euroopan parlamentista puuttuu edustavuutta. Päteekö tämä teidän mielestänne? Oletteko te sitä mieltä, että Euroopan parlamentti olisi legitiimimpi, jos suora demokratia olisi enemmän? Täällä joku sanoi, että Euroopan unioni olisi kriisissä. Entäpä teidän mielestänne, teidän kokemuksenne mukaan, onko myös demokratia kriisissä? Onko tässä kyse myös demokratian kriisistä sinään? Ensimmäinen kysyjämme ensimmäinen puhujamme esitti kysymyksen siitä, että mitä Euroopan unionin demokratiasta on enää jäljellä. Mitkä olisivat ne konkreettiset ehdotukset, joista meidän tulisi ottaa vaarin eurooppalaisina päätöksentekijöinä, jotta voisimme parantaa tätä tilannetta, jota te kuvailitte? Te luettelitte useita hyviä käyttökelpoisia argumentteja, mainitsitte myös tilivelvollisuuden. Sehän on erittäin tärkeä vaatimus Euroopan kansalaisilta. Se on ihan legitiimi vaatimus. Gross sanoi, että demokratiassa on kyse muustakin kuin vaaleista. Se mahdollistaa sen, että me voimme olla vapaita. Mutta ovatko ihmiset tietoisia tästä vapaudestaan? koska viimeaikaiset kehityskulut, joiden myötä... No minun on ainakin tässä nyt asetettava kysymys. Ovatko ihmiset tietoisia siitä, mitä demokratia lopulta on? Tämä sukupolvi ei ole nähnyt sotaa ja sillä on erilainen näkemys demokratiasta kuin niillä, jotka ovat nähneet sodan, kokeneet tällaisia asioita. Nämä ovat ne kysymykset, joihin halusin teidän vastaavan, ei ainoastaan Grossin, vaan myös muiden. Kiitos. I'm very grateful for these questions because the... Kiitos oikein paljon näistä kysymyksistä, jotka todella menevät keskustelun ytimeen. Yhdessä ystävän kollegan Schillerin kanssa me keskustelet kaikista Saksan perustuslakituomioistuimen päätöksestä ja voimme olla samaa mieltä siitä, että se on tuomioistuin, joka ei koskaan vastusta ylikansalliselle tasolle tällaista demokraattista ulottuvuutta. Mutta kuten johdannossa täällä sanottiin, kun ylikansallistetaan yhä enemmän politiikkaa ilman, että luodaan demokratialle lisäpohjaa, niin silloin saadaan vastustusta tuomioistuimen puolelta. Mutta jos sitä kehitellään, luodaan edustuksellista järjestelmää, aitoa edustuksellista järjestelmää. Kuten sanoin, suora demokratia tekisi edustuksesta edustuksellisemman. En tiedä tevin tämän, mutta Sveitsissä meidän pitää joka ilta keskustella kansalaisten kanssa kolmen kuukauden ajan ennen äänestystä, koska tiedämme, että ne emme voi tehdä ilman kansalaisten tukea. Saamme aivan erilaista kontaktia, aivan erilaisen suhteen kansalaisiin, kun keskustellaan aiheesta. Ja kuullaan silloin paljon muutakin sellaista, mikä huolettaa kansalaisia. Parlamentin jäsen tietää vallan hyvin, mitä kansalaiset häneltä odottavat. Hän voi olla ehkä eri mieltä – mutta hän voi myös puolustautua, jos hän on eri kannalla. Ja tässä mielessä Saksan tuomioistuin olisi selvästi sitä mieltä, että on ymmärrettävä vallanjako eri tasoilla, kun heillä on tällainen liittovaltiojärjestelmä Saksan mallin mukaan. Sitten Euroopan neuvostossa on raportoitu neljättä kertaa nyt demokratian tilasta Euroopassa. Siksi, että ei ainoastaan Euroopan unionissa tarvita enempää demokratiaa, vaan demokratiassa tarvitaan Euroopan unionin tasoa, ehkä jopa globaalia tasoa. Kuten sanoin, vankka lupaus. Se, että toteutetaan demokratiaa, ei ole enää mahdollista kansallisella tasolla talouspolitiikka on kansainvälistä. Jo parikymmentä vuotta sitten tapasin Hampurin pormestarin ja silloin puhuttiin siitä, että, että tämä demokratia toimii niin, että ruori on omissa käsissä, mutta ei enää yhteydessä veteen millään muotoa. Ei venettä voi niin ohjata. Meidän pitäisi olla niitä, jotka haluavat saada tuon yhteyden sinne veteen, jotta venettä voidaan ohjata. Siksi pitää ajatella demokratiaa ylikansallisella tasolla. Se alkoi alueellisella paikallistasolla italialaisissa kaupungeissa, mutta kukaan ei sanonut, että kansallisvaltio on demokratian loppu. Ja sitten tuo kriisitermi, Viime raportissa pyrin esittämään, että kriisi termi ei ehkä ole oikea termi nyt, koska voidaan sanoa, että moderni demokratia on aina ollut kriisissä. Sama voidaan sanoa muuten Euroopan unionista. Vähän aikaa sitten löysin artikkelin, joka oli 25 vuotta vanha. Siinä puhuttiin Euroopan integraation jatkuvasta kriisistä – modernius määritellään usein jatkuvan kriisin kautta, mutta jos tarkkaan mietitään, miten käytetään kriisisanaa, tässä on ajateltava sisältöä, on ajateltava sitä, että nyt tarvitaan uudenlaista politiikkaa, uudenlaista muotoa toiminnalle, jotta tiedettäisiin, ymmärrettäisiin, mitä ihmiset haluavat demokratiakäsitteen tarkoittavan. Alueellinen paikallistaso ei ole enää riittävä – Ehkä tässä mielessä meidän pitäisi nyt kysyä itseltämme, emmekö voisi käyttää tarkempaa sanamuotoa, kun puhutaan kriisistä. Kriisi on toki totta, jos ei ole ylikansallista demokratiaa, se heikkenee entisestään. Eli jos ei anneta Euroopan unionille mahdollisuuksia perustaa paremmalle demokratialle – ei saada myöskään voimakkaampaa Euroopan unionia, koska ihmisten pitää päättää EUn ja kansallisvaltion välillä. Silloin ihmiset aina valitsevat kansallisvaltion, koska se on lähempänä sitä, mitä he etsivät, vaikka tämä ei ole ihan mahdollista, kuten jo sanoin. Kolmas tekijä. Ensinnäkin minun on sanottava, ihmisenä, joka on Euroopan neuvostossa tehnyt työtä 17 vuotta, ehkä olette samaa mieltä, emme tunne toisiamme niin hyvin, vaikka niin kutsuttuun saman perheeseen kuulumme, mutta länsi-eurooppalaiset aliarvioivat mielestäni täysin totalitarismin perinnön. Ehkä joillain ihmisillä onkin aivan oikein vähän outoja käsityksiä vapaudesta ja demokratiasta – mutta unkarilainen kirjoittaja löysi paljon mielenkiintoista Unkarin ajasta ensimmäisen maailmansodan jälkeen. Eli on sanottava, että jotenkin suoraan ymmärretään suoraan demokratia sen tarve. Sitten kun kuunnellaan oikeastaan sitä poliitikkojen puhetta, niin se on vaikeammin ymmärrettävissä. Silloin sitä ei intuitiivisesti enää ymmärrä. On ajateltava näitä termejä, mitä tapahtuu niiden käytölle. Ihmisillä on vähitellen vaikeuksia ymmärtää. Mutta jos on mahdollisuus keskustella ihmisten kanssa, niin – silloin voi löytää yhteisymmärryksen, joka on paljon merkittävämpi kuin tällainen banaali versio demokratiasta ja nationalismista, jota kuullaan usein poliittiselta luokalta. Kiitos. Kiitoksia kovasti. Sitten Gerard. Gerne, äh, äh, auch noch ein paar... Minäkin haluaisin vielä esittää muutaman kysymyksen tässä professori Libetille. Itse olen tällaisten keskustelumenettelyjen suuri kannattaja. Ja tätä me tarvitsemme kaikkein kipeiten politiikassa. Lisää keskustelua. Ja tämä usein ärsyttää ihmisiä. Tämä on nyt neljäs vaalikauteni tässä parlamentissa ja minuakin ärsyttää ja painaa se, että yhä uudelleen itse parlamentissa, jonka pitäisi olla. Parlamenttisanakin tulee parlaverbistä eli puhua. Täällä pitäisi puhua siitä, että löydetään parhaat ratkaisumahdollisuudet. Ja täällä silti harjoitetaan sellaista demokratiaa, joka ei salli avointa diskurssia, avointa keskustelua. Ja kansalaisilla on aivan oikeutettu vaikutelma siitä, että päätökset on jo kauan sitten tehty. Täällä voi kyllä seurata valiokuntakeskusteluja internetin kautta ja voi kyllä seurata tällaista keskustelua. Mutta tärkeää, tärkeää on, että täytäntöönpanemme tällaista keskustelun metodia myös laajemmin. Ja nyt kysyisinkin teiltä. Olen kokenut ja nähnyt hyvin myönteisiä esimerkkejä, mutta myös toisenlaisia. Haluaisin ottaa esiin nyt kaikkein vaarallisimpia esimerkkejä. Mikä suojaa meitä siltä, että keskustelumenettely tuleekin koettua, koetuksi tällaiseksi epäoikeaksi menettelyksi. Saksassa junamatkalla eräs henkilö kääntyi puoleen ja sanoi, että te olette Hefner, olen nähnyt teidät televisiossa ja EU pyysi minut puhumaan, minut, minu, siis kysyttiin, mitä haluat EU-ssa, kaikki kirjataan ylös. Ja tässä oli se ollut loppu. Ja sitten puoli vuotta myöhemmin sitten henkilö kirjoitti kirjeen ja kysyi, no mitä tästä kaikesta tuli. Hänestä näytti siltä, että tämä oli pelkkää peliä eikä mitään oikeasti tapahtunut. Meillä tietysti syntyy odotuksia politiikkaa kohtaan. Tällä ei välttämättä ole välittömiä seurauksia, vaan meillä on erilaisia laadullisiakin odotuksia, odotuksia siitä, että mm, tämä keskustelu otetaan todella huomioon – käytännössä ja siinä, miten päätöksiä tehdään. Eli kysyisin, mitkä ovat ne kriteerit tai ehdot, joilla voidaan minimoida tämä näennäisvaikutus ja miten nämä keskustelumenettelyt voidaan todella liittää yhteen poli- poliittisiin menettelyihin kaikkialla siellä, missä demokraattisia päätöksiä tai päätäntävaltaa on olemassa. Ja toinen kysymykseni on tarkoitettu molemmille Grossille ja Nadja Winnerille. Kyllä te pystytte vastaamaan. Eilen tässä AFKO komitean kokouksessa keskusteltiin monitasoisesta hallinnoinnista ja EUn reaktioista kriisiin e- Euroopassa. Me keskustelimme pankkiunionista, finanssiunionista, poliittisesta unionista ja niin edelleen. Ja koko tämä prosessi, jossa nyt olemme, on sellainen, että kansalaiset ovat jääneet pelkästään statistin aseman. Heiltä ei kysytä mitään ja päätökset tekevät toimielimet. Joten kysyn eilen, mitäpä sitten tulee tähän valmistelukuntaan. Tällainen demokraattinen prosessi, jossa parlamentit ovat mukana, johon kansalaiset voidaan ottaa mukaan, jossa käytetään todella aikaa siihen, että käydään keskusteluja ja saadaan aikaan parempaa demokratiaa ja parempaa taloudellista integraatiota ja niin edelleen. Ja vastaus, en nyt tässä nimeä kollegoita, mutta vastaus oli, että kyllä, valmistelukunta oli sinänsä hyvä ajatus, mutta ei nyt. Sitä ei tarvita nyt, eikä meidän pitäisi sellaista nyt kutsua koolle, koska tulokset voisivat olla odottamattomia. Ja meidän täytyy ensin päästä varmempaan tilanteeseen. Vasta sitten, kun ongelmat on ratkaistu, voimme kutsua koolle val- valmistelukunnan ja jatkaa keskusteluja, ottaa kansalaiset mukaan demokraattiseen päätöksentekoon, mutta ei vielä tällä hetkellä. Joten kysyisin, eikö tässä pitäisi toimia juuri päinvastoin? Eikö juuri nyt olisi se hetki, jona Lissabonin sopimuksessa mukana olevat välineet otettaisiin käyttöön, avattaisiin keskustelua niin, että ei keskityttäisi ainoastaan käyttämään yhtä kanavaa, jolla pyritään pääsemään kriisistä, vaan käytäisiin todellista keskustelua, joka parantaisi legitimiteettiä päätöksenteolle ja demokraattiselle päätöksenteolle. Tässä yksi kysymykseni. Ja toinen kysymykseni olisi vielä se, että miten suoran, keskustelevan, osallistavan demokratian kautta voidaan vahvistaa eurooppalaista identiteettiä, miten sitä voidaan edistää samalla, että edistettäisiin eurooppalaista integraatiota samastumista. Ja viimeinen kysymykseni kuuluu, monet kollegoista, monet niistä, jotka haluavat, että Eurooppa ei epäonnistu, vaan että siitä tulee menestystarina. Ja monet, jotka pelkäävät, monet pelkäävät kansanäänestyksiä, koska he pelkäävät, että ne voisivat pysäyttää koko EU-hankkeen. Tässä voidaan katsoa vaikkapa Ranskaan, Alankomaihin tai Irlantiin. Joten kääntäisinkin kysymyksen nyt toisinpäin. Miten, no sanon tämän saksaksi. Miten voisi onnistua se, että saatettaisiin alulle sellainen prosessi, joka tämän prosessin kautta saisi aikaan halu, lisää halukkuutta ja intoa Eurooppaa kohtaan ja enemmän valmiutta sille, että saataisiin entistä enemmän aikaan yhteistä Eurooppaa. Miten tämä pitäisi muotoilla sisällöllisesti ja minkälaista menetelmää tässä pitäisi käyttää? Ja tässä käyn erityisesti Andy Grossin puoleen. Tiedän, että hyvin aikaisessa vaiheessa otit kantaa perustuslailliseen prosessiin, joka ei ole vielä saatettu päätökseen, vaan se on nyt tavallaan pysähdyksissä. Kysyisin, pitääkö tämä kaikki unohtaa vai pitäisikö tähän hankkeeseen perustuslaillisen sopimuksen uudelleen puuttua ja miltä tämä hanke saattaisi näyttää? Yeah, yeah. Szépen, szerettem okay. volna yeah. yes, exactly. Kiitoksia. Halusin vielä antaa teille mahdollisuuden mm, vastata. Niin, no, pähkinänkuoressa. Te siis kysyitte, kuinka voidaan varmistaa se, että enemmän keskustelua ja enemmän suoraa demokratiaa johtaisi myös suurempaan demokraattisuuteen Euroopan unionissa. No, ensinnäkin demokratian kriisiin täytyy tarttua suoralta kädeltä. Puhun tässä kriisistä objektiivisesti ja myös subjektiivisesti. Objektiivisesti, koska demokraattisesti valitut instituutiot eivät ole niitä, jotka tekevät niitä päätöksiä, joita niiden pitäisi tehdä. Meillä on toimivaltojen delegointia, eli kuilu kasvaa institutionaalisesti ja rakenteellisesti. Ja subjektiivisesti tässä on kyse ö, turhautumisesta ja kiinnostuksen menettämisestä. Ei välttämättä Euroopan tasolla. Se ei näy niinkään Euroopan vaaleissa ainoastaan, vaan myös kansallisissa vaaleissa. Jos ajatellaan äänestysprosenttia myös kansallisissa vaaleissa, niin luottamus ö, instituutioihin vaihtelee Joissain maissa luottamus Euroopan parlamenttiin on suurempi kuin kansallisiin parlamentti, mutta ei läheskään kaikissa. Joten jos halutaan tarttua tähän kriisiin suoralta kädeltä, ja kun olen tässä puhunut siitä, mitä Euroopan demokratiasta on jäljellä, niin haluaisin lisätä vielä, että sellaisena kuin me tunnemme demokratian. Eli siihen tarttuminen tarkoittaa sitä, että meidän täytyy keskustella siitä, mitä demokratia tarkoittaa – eurooppalaisissa ja globaaleissa oloissa. Ja meillä on eri näkemyksiä demokratiasta, ei ainoastaan suoraa, edustavaa, keskustelevaa demokratiaa, vaan myös ylikansallista demokratiaa. Meillä on kansallista demokratiaa, meillä on kansainvälistä, kosmopoliittista demokratiaa. Eurooppahan on sen edeltäjä. Eli tästä kaikesta täytyy keskustella enemmän julkisuudessa ja täytyy varmistaa se, että näin käy. Ja tämänhetkinen talous- ja rahoituskriisi, pankkikriisi, sitä käytetään ikään kuin, sitä peitellään ja naamioidaan keskustelulla vajeesta – Viime vuonna Deutsche Bank järjesti konferenssin Frankfurtissa ja kysyttiin, että kuka hallinnoi Saksaa? Onko se Saksan hallitus, onko se EU, onko se perustuslaki ja tuomioistuin vai vaaleilla valitsemattomat instanssit? Me, meillä on erimielisyyttä siitä, miten rahoitusmarkkinoita pitäisi suitsia, mutta samanaikaisesti tämä kysymys naamioidaan demokratiakysymykseksi. Puhutaan siitä, tulis, onko sääntely ongelman syy vai olisiko se ratkaisu ongelmaan. Miten nämä kaikki kysymykset voidaan purkaa ja miten voidaan tehdä selväksi se, millaisia ovat ne demokraattiset prosessit, jotka auttaisivat ratkaisemaan nämä konfliktit ei-verisesti ilman tällaisia rahapoliittisia sotia. Eli kysymys siitä, miten yhdistää keskustelu päätöksentekoon edustavan tai suoran demokraattisen päätöksenteon osalta, niin tämä oikeastaan liittyy siihen kysymykseen, että kuinka voidaan ylittää se ironinen vastakkainasettelu tai asettelu tämän panos- ja tuotoslegitimiteetin välillä. Me olemme tottuneet keskustelemaan tämänhetkisistä ongelmista juuri näin. Eli enemmän panosta tarkoittaa myös enemmän aikaa, mutta meillä on kuitenkin aina paljon entistä, enemmän, entistä vähemmän aikaa reagoida. Ja tämähän ei ole millään muotoa avuksi meille. Eli meidän täytyy jollain tavalla uudella tavalla käsitteellistä ja uudelleen määritellä demokraattinen ähm, siis keskustelua osa, osa, osallistava demokraattisuus ja demokratia. Se, miten kaikki voidaan osallistaa ähm, keskusteluihin kun ajatellaan vaikka ESM tai Euroopan keskuspankkia, niin mietimme vain, että miten niistäkin voitaisiin tehdä tilivelvollisia. Um, thank you very much, uh, of course. Kiitoksia kovasti. Ja kollegani Brons varmasti haluaa vielä kommentoida tai kysyä. Olkaa hyvä vain. No, that was just a microphone question, but now the floor is yours. Right. I wonder whether the panel agree. Niin, kysyisin, ovatko panelin, panelin jäsenet samaa mieltä keskustelusta demokratiasta, että demokratia ei voi olla olemassa, jos ei ole viestinnän vapautta. Ja sen olisi tarkoitettava sitä, että ei ole oikeudellisia rajoituksia, paitsi tuo väkivaltaisuuskysymyksen osalta, mutta pitää kai olla kuitenkin myös vapaus kuulla, mitä on sanottu, tai lukea, mitä on sanottu, ja tämä varmasti tarkoittaa vapaata pääsyä tiedotusvälineisiin ja saada kuulla, mitä kaikki vaaliin osallistuvat haluavat sanoa. Kun opetin, olin aina sitä mieltä, että hyvän oppitunnin tarkoituksena oli se, että tunnin lopuksi olin oppinut jotain opettaessa. vapaus yhden oppilaan mukaan ei ollut sanoa, mitä, oikeus sanoa, mitä haluat, vaan oikeus, vapaus tulla kuulluksi. Ja tuo on sellainen vapaus, että meidän kaikkien tulee tukea. Kiitos. Thank you, Mr. Brons. Are there any other... Kiitos, Brons. Onko muita kysymyksiä? Haluatko vastata tähän suoraan? You ask us, uh, to, to... Niin, tuli kaksi kysymystä, johon ei vielä vastattu. Yes, I don't know how this could happen. Enpä tiedä, miten näin pääsi tapahtumaan, mutta niin vain kävi. Te ette saaneet mahdollisuutta vastata kaikkiin kysymyksiin. Otamme nyt tämän kysymyksen tai kommentin eh, muiden perään ja vastaatte kaikki. Danke. Ich möchte... Kiitos. Aivan lyhyesti palaan vielä aikaisemmin esitettyyn kysymykseen. Puheenjohtaja esitti mielenkiintoisen ajatuksen siitä, miten suoraa demokratiaa voidaan EUn tasolla käyttää Euroopan parlamentin vahvistamiseen. No, mielestäni tässä piilee tällaista piilossa olevaa potentiaalia, jota ei vielä voida tunnistaa, koska siitä ei ole tarpeeksi kokemusta. Euroopan parlamentin toimielimellinen rooli on yksi ainutkertainen ja sitä pitää katsoa ja tarkastella tässä ylikansallisessa valossa. Sitä ei voida verrata kansallisiin parlamentteihin eikä kokemusta siis vielä ole, mutta jos lähdetään tällaiseen kokeiluun ja ja ajattelemme, että tietyllä määrällä eu kansalaisilla olisi mahdollisuus vedota, esittää veto-oikeus jo loppuun saatettuun, mutta ei voimaan astuneeseen lainsäädäntöön. Eli kansalaiset voisivat kansanäänestyksellä tällaisen kumota, niin tämä antaisi ja tarjoaisi valtaisen mahdollisuuden siitä, että jo etukäteen huolehdittaisiin siitä, että kansanäänestykseen ei lähdettäisi. Ja tässä on mielestäni paljon potentiaalia Euroopan parlamentilla. Se voisi olla välittäjän asemassa, toimia jo aikaisessa vaiheessa niin, että kansalaisten huolenaiheet otettaisiin mukaan lainsäädäntöprosessiin nykyistä enemmän – ja Damoklen miekka olisi tässä tavallaan kannustimena, eli se, että mahdollinen veto-oikeuden käyttö olisi tulossa. Näin otettaisiin mahdollisimman laaja-alaisesti huomioon kansalaisten näkemykset ja mielestäni tässä todella piilee valtaisa mahdollisuus Euroopan parlamentille ja uskon, että tämä johtaisi myös Euroopan parlamentin roolin vahvistumiseen toimi elimellisestä näkökulmasta. Sitten Hefnerin esittämään kysymykseen tai kysymyksiin lyhyesti. Uskon, enkä vielä ensi näkemältä ymmärrä, miksi niitä välineitä jo on olemassa, joita on pohdittu, niin miksi niitä ei käytettäisi? Mikä puhuu niitä vastaan? Niiden käyttöä vastaan. Miksi niitä ei voisi käyttää jo nyt? Miksi ne jätettäisiin täysin huomiotta? Minun näkemykseni on tietenkin subjektiivinen, enkä voi antaa sille mitään empiiristä tukea, mutta uskon, että useat tilanteet ovat osoittaneet, että kansalaisilla on tarvetta saada olla mukana päätöksenteossa. Ehkä internet tarjoaa lisää mahdollisuuksia keskustelun osallistumiseen. Miksi tähän liittyvää suoran demokratiaan liittyviä tendenssejä ei tunnisteta ja käytetä jo olemassa olevia välineitä asian puuttumiseksi? Toinen kysymys kuului, miten suora demokratia voidaan käyttää eurooppalaisen identiteetin vahvistamiseen tai miten se voi siihen johtaa – miten eurooppalaista integraatiota voidaan näillä keinoin edistää. En usko, että tätä voidaan suoraan tässä käyttää, mutta epäsuoria vaikutuksia kyllä voi olla. Sveitsin kokemusten perusteella, kuten jo kuulimme, ei suora demokratia vaikuta pelkästään sitä kautta, että pitää, kansalaisten pitää puhua ongelmista, vaan toinen tärkeä vaikutus on myös se, että esteet eri kansanosien välillä ovat erilaisia, yhteydet erilaisia, ja tässä suurella demokratialla on tärkeä rooli. Tässä puhutaan esimerkiksi eri kielialueiden välisistä eroista tai kaupungin ja alueen välisistä eroista ja niin edelleen. Ja nämä konstellaatiot ovat, voivat olla erilaisia. Yksi tietty alue ei aina jää häviäjän rooliin, vaan asia, asiasta keskustellaan eri tahoilla, eri ryhmissä, eri alueilla. Enkä usko, että on sellaisia yksittäisiä ryhmiä, jotka jäisivät aina alakynteen – vaan jokaisella, jokainen äänioikeutettu on joskus häviäjän puolella, joskus voittajan puolella ja konstellaatiot todella muuttuvat. Ja jos katsotaan eurooppalaista ulottuvuutta, nämä erot saattaisivat olla entistä suurempia ja niiden integroiva vaikutus voisi olla hyvin suuri. Kiitos. Ich möchte zuerst nochmals eine Gedenke. Minä haluaisin vielä painottaa jotain näistä ajatuksista. Jos kansanäänestystä tai veto-oikeus on olemassa, niin järjestelmä reagoi siihen sellaisella tapaa, että pyrkii estämään veto-oikeuden käytön. Sveitsissä – olen sitä mieltä, että kaikkein paras kansanäänestys on se, johon ei tarvitse lähteä, koska kansanäänestysmahdollisuuden olemassaolo vaikuttaa siihen, että päästään kaikkein tärkeimpään. Ja sitten asia, joka otettiin tänään aamulla jo esiin, jos ajatellaan tätä edelleen eurooppalainen kansalaisaloite, hän ei ole aito suoran demokratian väline meidän mielestämme, koska aidon suoran demokratian välinen pitää johtaa kansan äänestyksen, vaan tässä on oikeus kääntyä niiden puolelle, joilla on oikeus monopoli vielä, eli komission puolelle. Jos tässä lähdetään vertaamaan tätä ajattelemaan veto-oikeutta, niin voitaisiin ajatella, että pieni osa kansalaisia Euroopassa – saa oikeuden Euroopan parlamentilta ja tietenkin muilta myös, jotka lainsäädäntöprosessissa ovat mukana, vaatia toista käsittelyä. Tämä olisi tällainen pieni vaikuttava tekijä. Siellähän on ministerit toisaalta ja komission edustajat, parlamentaarikot. Ja näin varmasti näillä kaikilla osallistujilla tulisi enemmän mieleen – ne, joita tämä päätös koskee. Tämä olisi tällainen uusi aloite oikeus, eli että olisi oikeus ehdottaa tai vaatia toista käsittelyä. Tämä olisi tällainen pieni osallistava tekijä, jonka kautta toimielimet saataisiin kuuntelemaan ei ainoastaan lobbareita, vaan kansalaisia, joita lobbaajat edustavat. Kansalaisilla olisi näin oikeus vaatia jotain, jota he tekisivät näin toisivat äänensä kuuluviin. Toinen seikka, ja tämähän on hyvä osa keskustelua. Kerran saksalainen professori joutui muuttamaan Saksaan, anteeksi Yhdysvaltain herra Deutsch, ja hän määritteli vallan hienolla tapaa. Vallan etuoikeus on sen, että ei tarvitse oppia. Jos hän olisi nyt kuunnellut meitä, hän sanoisi, että valta on oikeus olla kuuntelematta, koska ennen oppimista tulee kuunteleminen. Ja demokratiassa kukaan, ei yksikään henkilö, yksikään toimielin saisi saada sellaista valtaa, ettei tarvitse oppia enää. Tässä mielessä se, että pakotetaan ne kuuntelemaan, jotka eivät halua kuunnella, on jo mukava askel oikeaan suuntaan. Näinhän me juuri keskustelemme, kun puhumme suoran demokratian puolesta. Kun on suunniteltava se, miten suora demokratia poliittisesti toimii, niin kyse ei ole ehkä, että kaikki ovat niin tasa-arvoisia tai että kuningas otetaan takaoven kautta takaisin Ranskan mallin mukaan, kun on niin huono omatunto hänen tappamisestaan. No sitten Geraldin viimeinen puheenvuoro. Jokainen, joka haluaa demokratiaa, joka haluaa keskustella ainoastaan, jos menee hyvin, niin ei ole vielä oikein oppinut, minkälaista keskustelu voi olla – tai ajatellaan, ettei kansalaisten kanssa kannata keskustella, ainoastaan kun menee hyvin, on aikaa keskustella, kuunnella. Sitä keskenään löydetään ratkaisu, jota ei olisi löytynyt muuten. Sellaista ei ole vielä koettu, koska muuten ei näin nopeasti jätettäisi kansalaisia huomiota. Libertanoi tämän jo aluksi, mutta mikään hetki ei ole paremmin sopiva tähän kuin kriisi koska kriisihän symbolisoi sitä, että laatu ei ole vielä riittävää. Jokainen tietää, että näin ei voida jatkaa, mutta kukaan ei tiedä, miten tämä voitaisiin paremmin hoitaa. Juuri tuo tekijä, kukaan ei tiedä. Silloinkaan olisi hyvä löytää uusia ratkaisumalleja. Siinä mielessä voidaan ajatella, että Lisää demokratiaa on saatu aina kriisien kautta. Ja nyt sitten sanotaan, että kriisi on jo Euroopassa, mutta vielä ei ole valmiutta edetä tästä. Sen tyyppisesti kuin Yhdysvalloissa tai Sveitsissä on tehty, koska siellä ihmiset ottivat asiat omiin käsiin. Ja sitten huomataan, että tämä on niin tiukka paikka, että tässä pitää ihmiset ottaa huomioon. Eli jos on riittävän tiukka paikka, silloin ehkä ihmisiä kuunnellaan. Ihmisillä on tätä pelkoa, että ei tule kuulluksi, mutta ne, jotka ovat valittuja, eivät vielä riittävästi ottaa huomioon näitä pelkoja. Valmistelukunta ei se enää riitä. Lissabonin sopimuksesta voidaan ajatella muutaman päivän, mit, vuosittainen valmistelukunta. Valmistelukunta perustuslaillisessa prosessissa on useamman vuoden mittainen prosessi. Olen ollut Syrissä mukana tässä prosessissa. Silloin valitaan viideksi vuodeksi henkilö, joka työstää perustuslakia – Tähän mennessähän Euroopassa ei ole edes keskusteltu eri käsitteistöistä, joita ihmiset liittävät perustuslakiin. Jos tätä keskustelua ei käydä, niin ei voida sopia myöskään perustuslaista. Suuren kollektion kautta sitä voidaan muuttaa vaikka päivittäin, joissain Ruotsissa vain 20 vuoden välein ja Saksa on jossain siellä puolivälissä. Tuo valmistelukunta-ajatus lähtee Yhdysvaltain historiasta. Siellä valitut ihmiset saavat tehtävän useamman kuukauden tai vuoden ajaksi. Tänään aamulla keskusteltiin jo siitä, että demokraattisesta perustuslaillisessa prosessissa jokaisen pitää voida lopuksi sanoa kyllä tai ei. Silloin tuo veto-oikeus voidaan aina nähdä, että se on olemassa. Ja voidaan nähdä, että otetaan tosissaan se, mitä muut sanovat. Minut kutsuttiin tänne jo vuonna 1995, kun huomattiin, että tässä pitää ottaa huomioon muutkin kuin valtiot. Ja täällä oli 300 ihmiset ja kukaan ei ehtinyt puhua minuuttiakaan. Tämä luo tällaista jonkinlaista julkisivua, mutta kukaan ei saanut kunnolla ajatuksiaan julkisella, eli näin ei saa käydä. Meillä puhuttiin siitä, että identiteettiä ei peritä, vaan se syntyy yhteisen toiminnan kautta. Epäsuoraan, kuten Brown aikaisemmin sanoi, mutta passiivisesti se katoaa kokonaan. Eli passiivisesta olemisesta ei synny yhteistä identiteettiä. Viimeinen kohta. kansanäänestys sanalla on melko kielteinenkin ulottuvuus tavallaan, kun se kuullaan. Teoja jo puhui siitä, että ranskalaiset kiistelivät puolen vuoden ajan Lissabonin sopimuksesta ja valmistelukunnasta. Ja tässä keskustelussa huomattiin, että siellä on asioita, joista, joita ei voitu tukea. Ja sitten niihin on reagoitava, esitetään uusi luonnos, josta on jätetty nämä asiat ulkopuolelle. Ranskalaiset valitettavasti vain, ranskalaiset tämän olisi pitänyt koskea oikeastaan koko Eurooppaa. Mutta jos ajatellaan perustuslaki-ideaa Euroopassa, niin se on tietenkin pidempi. Fasistien vankiloissa eurooppalaiset demokraatit istuessaan halusivat voida osoittaa, miten Eurooppa voi kehittyä sotien jälkeen. Spinelli esimerkiksi. Kaikki on luotu liittovaltion ajatuksen mukaan ilman kansalaisia. Kylmän sodan takia on maksettu hinta, jota ei tiedostettu. Perustussopimuksesta sopimus, ja sitten keskeisiksi toimijoiksi tuli hallitukset, ei kansalaisia ja politiikan tilalle osittain talous. Ja kylmän sodan lopuksi oli joitain Saksassa esimerkiksi olit mukana ajattelemassa, että nyt on kurottava umpeen. osata vaikka se, mikä ei ollut mahdollista 30 vuotta sitten. Tämän logiikan pohjalta jatkettiin, rakennettiin euroa. emman, että oli kunnon vankka perusta. Nyt on palattava tähän työhön. Sopimuksen kautta ei päästä nyt eteenpäin, siksi vaaditaan nyt rohkeutta. Koska sopimusten kautta suljetaan kansalaiset ulkopuolelle ja perustuslaki tässähän Saksa ei ole esimerkki, vaan Ranska, Yhdysvallat kansalaisten kanssa yhdessä siis. Siksi tarvitaan perustuslaillista prosessia demokraattiseksi prosessiksi, jotta demokratia olisi vankalla perustalla. Kiitos. Mm, thank you very much, Professor Jörges. Uh, Kiitoksia kovasti ja vielä annan teille puheenvuoron siinä. Niin, lyhyesti vain, kun nyt saan mahdollisuuden eh, esittää näkemyksen, joka tuli jo tässä esiin. Mikä on keskustelun laatu ja miksi keskustelu on tärkeää? Eh, vuosia sitten sitten keskustelimme keskustelevasta supranationalismista. Otetaan vaikka esimerkiksi tilanne, jossa ostat lääkkeen. Haluat tietää, onko lääke turvallinen. No, saksalainen instituutio voi tarkastella asiaa tai voi olla pari laitosta, jotka tarkastelevat tätä asiaa, joilla ei ole niin paljon etuja lääketeollisuudessa Euroopassa. Eli tällainen pohdinnan monimuotoisuus on sinään arvo. Se on arvo, koska se vaalii keskustelua. Ajatus aikoinaan oli se, että halusimme tehdä empiiristä ähm, tutkimusta aiheesta ja haastattelimme ihmisiä. no, tulokset olivat ne, mitkä ne olivat, mutta johtopäätös on se, että emme voi lähteä siitä, että että meillä olisi vain yksi taho, joka antaa mielipiteitä, joka keskustelee, vaan tämän keskustelevan supranationalismin ajatus oli se, että on, on useampi keskustelukumppani. Ja nyt tätä ajatusta täytyisi täydentää vielä muilla ryhmillä, kansalaisten sidosryhmillä, jotka osallistuisivat prosessiin, koska me olemme tilanteessa, jossa me emme voi odottaa yhtenäistä eurooppalaista valtiota – vaan me tarvitsemme yhteistyön konstitutionalisointia. Mm. Tämä kuulostaa, jos nyt puhun hallinnon konstitutionalisoimisesta, niin kyllähän se kuulostaa hallintokieltä. mutta kun ajattelemme näitä menettelyjä, jossa asiantuntijat kiistelevät ensin keskenään, mutta lopulta löytävät jonkinlaisen yhteisen sävelen, niin tästä koko prosessista löytyy edes jonkinlaista laatua, vaikka eihän keskustelu vielä mitään sinään takaa, erityisesti jos keskustelukumppanina ovat vain virastot ja niin edespäin. Mutta alkuperäinen idea oli se, että asetetaan – vastakkain argumentteja eikä voimaa. Ja tullaan tulokseen, siihen tulokseen, että eri mielipiteitä olevat henkilöt voivat päästä yksimielisyyteen, mutta tästä oli siis jo aikaa. Keskusteluhan on hyvästä, koska se motivoi kaikki ja se antaa kaikille mahdollisuuden esittää uusia ajatuksia. Se ikään kuin vaalii uusia ideoita. Viittaan siihen, mitä Hefner sanoi. Hän sanoi, että kriisit luovat muutosta. No, minulle kriisi on aina ollut mahdollisuus. Nyt kysymys kuuluu, että miten vakavasti me otamme tämän mahdollisuuden, jonka nykyinen kriisi tarjoaa. Mehän aina pyydämme apua, kun olemme pulassa. Mutta miten turvataan demokratia, jos ei toimita? Tällä hetkellä Euroopassa vallitsee vakava demokratiavaje ja siihen täytyy kiinnittää vakavaa huomiota. Meillä on vakava kriisi meneillään ja me voisimme sanoa, että kyllä rahaa on vähän ja näiden väh- vähienkin rahojen avulla meidän täytyy uudelleen muokata Eurooppaa, joten monia kysymyksiä tähän todellakin liittyy. Kollegani mainitsi, että hän oli viimeksi tällä vuonna 1995. Toivon, että tämä oli hänelle äh, uusi mahdollisuus ja toivottavasti muutkin valiokunnat äh, ovat kuulolla näiden asiantuntijoiden äh, mielipiteistä mielipiteiden suuntaan, koska tämä keskustelu on juuri sellaista keskustelua, jota tarvitaan ja se on tärkeää tällä hetkellä. Mehän elämme tällä hetkellä ehkä kaikkein parhaassa demokratiassa. Meillä on uusi väline, kansalaisaloite, mutta kysymys kuuluu, haluavatko ihmiset käyttää tätä välinettä, ovatko he, ovatko he kiinnostuneita siitä? Ja toisenkin kysymyksen voimme esittää itsellemme nimittäin sen, että ovatko kansalaiset kiinnostuneita näistä eurooppalaisista keskusteluista. On kaikenlaisia tahoja, pääministereitä, ministereitä, jotka tulevat tänne. He ovat aina eurooppalaisia poliitikkoja. Täällä he ö, ovat kuin suuria eurooppalaisia, mutta sitten menevät kotikonnuilleen, pistävät ihan toisenlaisen hatun päähänsä ja käyttäytyvät aivan eri tavalla. Unkarilaisena voisin puhua, kertoa teille yhtä ja toista omista kokemuksistani niin siitä, miten minä koen niin kutsutun demokratian Unkarissa. Yksi kysymys on se, kuka hallitsee Eurooppaa? Tietävätkö kansalaiset, kuka hallitsee Eurooppaa? Tietävätkö Euroopan kansalaiset, että parlamentti on nyt paljon vahvempi kuin aiemmin Lissabonin sopimuksen jälkeen? Tietävätkö nämä ihmiset, miten päätöksiä tehdään Euroopan parlamentissa? Tietävätkö he, että ne päätökset, joita Euroopan parlamentissa tehdään, vaikuttavat heidän jokapäiväiseen elämäänsä? Tässä on koko joukko kysymyksiä, joihin täytyy saada vastaus. Ja nyt haluaisin kysyä kollegoiltani ja asiantuntijoiltanikin, annan teille kohta puheenvuoron, koska meillä on vielä vähän aikaa, niin haluaisin esittää nämä kysymykset teille. Tässä vaiheessa vielä haluaisin kysyä jäseniltä, onko teillä – kommentteja tai kysymyksiä, vai voitteko antaa nyt... Ja, ja vo, haluaisivatko ehkäpä ää, äh, muut yleisön joukossa olevat henkilöt esittää kysymyksiä? Nyt annan kuitenkin asiantuntijoille vielä puheenvuoron. Let me voice uh, a little doubt with all... No pieni epäilyksen ääni liittyen näihin ehdotuksiin, jotka te kaksi juuri toit esiin. Uskon, että se jos kansalaisten veto-oikeuksia vahvistetaan, niin tämä saattaa olla ristiriitaista sen kanssa, että halutaan mennä eteenpäin, halutaan saada aikaan innovaatiota ja muutoksia ja ratkaista ennennäkemättömiä ongelmia ja kriisejä veto. Ottaako se vahvistamaan tuskua, tai en tiedä. Toisaalta olen sen puolelta, mu- puolella, mutta katson tässä myös aloitteiden luovaa potentiaalia, jotka pyrkivät ratkaisemaan ongelmia. Eli minkälainen luova voima näillä välineillä on. Thank you very much. Any further... Kiitoksia. Haluatteko te kommentoida? Wir werden nicht darum herumkommen. Me emme voi välttää sitä, että tarvitaan rohkeutta löytää hetki aloittaa. Ja silloin on vaarana se, että ihmiset päättävät toisin kuin haluaisimme. Mutta hyvin heikoilla jäillä joudutaan kulkemaan, kun annetaan niin vähän legitimiteettiä niin sanakseni. Joten teoreettisesti voidaan sanoa, että hetki ei ole koskaan oikea, mutta luultavasti ei ole parempaa hetkeä kuin kriisin hetki. Vaikka epäonnistumisen riski on valtava, kun viimeksi kuluneen 30 vuoden aikana esimerkiksi ihmiset tuntevat yhä voimakkaammin olevansa ulkopuolella. Eli subjektiivisesti otetaan, on otettu etäisyyttä nyt ja nyt nämä ihmiset on saatava jälleen mukaan. Ja miten tässä nyt toimitaan? Ei tässä ole oikeastaan kyse siitä, aiotaanko kokeilla vai ei. Minä en halua aliarvioida, mitä ponnisteluita tässä tarvitaan, mutta kyllä se on mahdollista, koska tällä hetkellä hän juuri nähdään, että kansallisvaltio ei enää voi korjata yksin. Tässä tarvitaan Eurooppaa, mutta – ei sellaista Eurooppaa, joka kääntää kansalaisille selkänsä sanoa, että ilman teitä tämä asia hoituu nopeammin ja paremmin. As eh, I was eh, very... Kollegani sanoivat, että me voisimme ehkä antaa kahdelle teistä mahdollisuuden esittää kysymyksen. Joten käyttäkää tämä oikeus, jos haluatte. Sitten vielä pieni kommentti sillä aikaa, kun mietitte, haluatteko esittää kysymyksen. Mutta teidän täytyy siis puhua lyhyesti. Kysymys kysymykseni kuuluu, että onko meillä aikaa saada aikaan muutosta? esimerkki Unkarista. Sukupuolten tasa-arvo on asia, josta olemme kovasti joutuneet, jonka puolesta olemme kovasti joutuneet taistelemaan. On käyty keskustelua paljonkin. Mutta maanantaina keskusteltiin väkivallasta ja yksi oikeistokollega parlamentissa sanoi, että jos on kaksi, kolme, neljä tai viisi lasta – niin silloin se takaa sen, että perheväkivaltaa ei ole. No, keskustelua käytiin keskiöllä, koska ei uskallettu siitä puhua aiemmin. Eli tästä nimenomaan oli kyse Unkarissa, kun naiset alkoivat todellakin reagoida, penäsivät oikeuksiaan. Ja nyt käytiin vuoden mittaan pitkää pitkää keskustelua esimerkiksi naisten edustuksesta johtokunnissa. Jotkut tekivät selväksi sen, että, jotkut naiset tekivät selväksi sen, että eivät halua käsitellä tätä kiintiöasiaa ennen kuin ovat lukeneet komission laatimia asiakirjoja. No, tällä hetkellä komissiossa käsitellään tätä asiaa, keskustellaan tästä asiasta. Minä henkilökohtaisesti en voi hyväksyä sitä, että neuvosto ryhtyy tällaisiin askeliin ymmärtämättä, mitä viime vuosina on tapahtunut – me olemme parlamentissa hyväksyneet kolme päätöslausumaa tästä asiasta, ja meillä oli enemmistö parlamentissa sitä mieltä, että tarvitaan enemmän naisia, ja kriisikin on osoittanut sen, että jos on enemmän naisia päättämässä, niin kriisin vaikutukset ovat vähäisemmät. Joten miten voidaan tällaisia päätöksiä tehdä tarkistamatta ensin, mitä tietävätkö jäsenvaltiot mm, mm, tästä asiasta riittävästi? Ja kirjoitinkin tästä asiasta yhdelle ministerille kirjeen. No, komissiolla on suuri haaste edessään. Rova Renard, olen iloinen nähdessäni teidät. Unohtakaa minun äskeinen kommenttini, se oli henkilökohtainen puheenjohtajan kommentti, mutta jos te haluatte jotain muuta sanoa, niin saatte nyt mahdollisuuden käyttää puheenvuoron? Okei, okay, so the floor is yours. No, je vais juste, uh, au nom de la commission, niin, komission nimissä haluaisin vain uh, kiittää teitä siitä, että järjestitte tämän kuulemistilaisuuden. Uh, kuuntelin jo kollegoidenne puheenvuoroja, jotka tekevät työtä tämän um, kansalaisaloitteen parissa ja komissiossa. Olemme kyllä kuulolla sen suuntaan, mitä te olette täällä sanoneet. Ja uskon, että yhdessä me varmasti vielä tulemme ottamaan vaarin kaikesta siitä, mitä tänään sanoin, sanottiin, ja kiitän teitä komission puolesta. So then we should recommend a type of trialogue on this issue, because I believe it is quite... Tämä on erittäin tärkeä asia siis, ja ehkäpä, meillä on tällä sihteeristön pääkin paikalla, joten hän varmasti tulee puheenjohtaja Kassinille tämän viestin välittämään. Tästä asiasta täytyy keskustella enemmänkin. Eli trialogia haluaisin perään kuuluttaa. Niin, jos te haluatte käyttää puheenvuoron, niin esittäytykää. Ralakan, I'm from Ireland. Valkan Irlannista. En edusta täällä ketään muuta kuin itseäni tänään. Täällä taisi Meppi kommentoida Irlantia ja nämä kommentit vaativat oikaisua. Yksi EU-kansan äänestys finanssipoliittisesta sopimuksesta, kaksi äänestystä Nitsan ja Lissabonin sopimuksesta siksi, että ne hylättiin molemmissa tapauksissa ensimmäisellä kertaa. Jotkut kommentoivat täällä sitä, että meidän johtava eliittimme lähtee vastustamaan kansanäänestyksiä EU-kysymyksistä. Näin on siksi, että on tiettyjä rajoituksia otettu korkeimman oikeuden päätösten kautta. Meillä ei perustuslakituomioistuinta Irlannissa. Meillä korkein oikeus on se oikeus, joka päättää perustuslaillisesta kysymyksestä, kun heidän kantansa pyydetään. Kysymys, joka asetettiin, on se, miten pitkälti hallitus voi rahoittaa jotain puolta kansanäänestyksessä. Tästä lähtien hallitus ei voi rahoittaa osapuolia kansanäänestyksen alla. Ja tärkeämpää vielä on se, että kyllä ja ei puoli riippumatta siitä, miten poliittiset puolueet tukevat tai kansalaisjärjestön. Kaikkien on saatava julkisessa viestimissä oma osuutensa, oikeudenmukainen osuus. Ja tämä tietenkin menee nyt kansanäänestys yritysten järjestämishalukkuutta vastaan, koska niitä ei voida järkkäillä samaan tapaan kuin ennen. Minulla olisi muutama kysymys kolme paneelin jäsenille, ehkä vähän myöhäistä, mutta tohtori Liebertille ensin. Miten pitkälti suora demokratia ajaa samalla ja tukee keskustelevaa demokratiaa? Tohtori Gross kun puhuitte siitä, miten suunniteltaisiin suoraa demokratiaa, viidessä kohdassa teillä ei ollut aikarajaa, jossa demokraattisen päätöksen tulokset on täytäntöön paantavallisesti sitten alueessa paikallisella tai kansallisella ylikansallisella tasolla. Ja tohtori Binderille vielä, miten pitkälti sähköinen allekirjoitus otetaan nyt Sveitsissä – liittovaltion tasolla. Joitain aloitteita kai on tehty kantonitasolla tai sen alla. Kiitos. Thank you very much. We have... Kiitoksia kovasti. Ja sitten vielä yksi kysymys ja kollegan kommentti. Ja minä ehkä vielä vedän lankoja yhteen. Oui, je m'appelle euh, Stella Veliki. Je suis... Niin, minä olen informaatikko, olen Euroopan kansalainen ja olen täällä ollut jo aika pitkään. Olen kiinnostunut tästä eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta. Se, sen ei pidä olla ainoastaan, siis, siis se ei ole mikään toimi vielä, vaan se on lähestymistapa. Mielestäni eurooppalainen kansalaisäänestys on äärimmäisen tärkeä asia. Me tarvitsisimme eurooppalaisen kansanäänestyksen eurooppalaisesta perustuslaista ja meidän täytyisi käyttää tätä kansanäänestystä. Olen sitä mieltä, että nimenomaan Euroopan parlamentilla täytyy olla toimivallat käynnistää tai pyytää eurooppalaista kansanäänestystä. Ja olen myös sitä mieltä, että kun puhutaan tällaisesta eurooppalaisesta kansanäänestyksestä, niin se voi auttaa Euroopan maita – niin sano, niin, niitä Euroopan maita, joissa niin sanottu demokratia vallitsee. Viittaan tässä muun muassa entisiin kommunistisiin maihin. Siellä nimenomaan pelätään kansanäänestyksiä, jotka liittyvät eurooppalaisiin ongelmiin. Minä ehdottaisin, että tehtäisiin kaikkemme, tehtäisimme kaikkemme, jotta tällainen eurooppalainen kansanäänestys voitaisiin järjestää mitä pikimmiten. Ja toinen ehdotukseni tai mm, kom- kommenttini olisi se, että minä en tietenkään voi tietää, miten tällainen kansanäänestys voitaisiin ähm, järjestää, mutta sen täytyisi ottaa huomioon ne ongelmat, jotka liittyvät Euroopan äh, perustus, perustuslakiin, mutta myös sen tulisi ottaa myös huomioon ne järkyttävät ongelmat, jotka liittyvät tähän kriisiin Espanjaan, Kreikkaan ja Italiaan. Okay, and I had the last question on here. Ja sitten vielä viimeinen kysymys. Okay, just a little remark. Lyhyt huomio. Edustan belgialaista maahanmuuttajien osallistamis, osallistamisorganisaatiota. Muistuttaisin, että EU on 20 ma- miljoonaa maahanmuuttajaa. Ja tietysti paperilla on selvästi sanottu, minkä, miten integraation kotoutumisen pitäisi toteutua, mutta heidän on hyvin hankala olla täällä. Jos esimerkiksi kirjoitan sähköpostin omissa nimissäni, on hyvin hankala saada vastauksia. Totta kai meidänkin pitää kantaa oman, oma kortemme kekoon, mutta teidän täytyy muistaa, että olemme yhtä, tasa-arvoinen yhteiskunnan osa. Yhteiskunnassa kuilu paikallisen hallinnon ja ulkomaisten välillä kasvaa. Haluan kiittää Andreas Grossia, koska tiedän, että hän on toiminut vaikeina aikoina toimittajana Tsetsenen kysymyksessä. Ehkä nyt tilanne on hieman parantunut, kohentunut, mutta paljon on vielä tehtävää. Ja Tsetsenin diaspora ja muualla kasvavat lapset toivottavasti ammentavat demokratiakokemuksistaan. Okay, thank you very much. Uh, of... Kiitoksia kovasti. Te tarvitsette parlamenttiin valitun edustajan, joka käsittelee teidän oikeuksianne. Ja kysymys kuuluu, että pääseekö teidän äänenne kuuluviin? Mutta selvä on se, että tapa, jota kuvailitte, ei vetele, ei tämä ole mikään ei tämä ole oikea tapa kuunnella kansalaisia. Eli kysymys kuuluu, kykenemmekö me eh, kuuntelemaan teidän huolianne? Meidän pitäisi käyttää paljon enemmän aikaa teidän huolienne kuuntelemiseen ja sitten tehdä päätöksiä. Ja kaikki kollegat paneelin aikana paneelissakin varmasti ovat sitä samaa mieltä. Tarvitaan enemmän demokratiaa ja osallistumista, mutta kysymys kuuluu miten. Eh, meidän täytyy tehdä paljon enemmän. Ei riitä se, että ruohonjuuritasolla tasolla pari ihmistä puhuu. Mutta valitettavasti kaikki me poliitikot eivät ole niin sitoutuneita kuuntelemaan kansalaisia. Me haluaisimme tehdä asioita toisin. Nyt haluaisinkin pyytää ja esittämään viimeiset kommenttinsa ja sitten äh, Gerard voi vielä vetää lankoja yhteen, ja minäkin haluaisin vielä niin tehdä, ja olen kiitollinen teille kysymyksestänne. The Irish experience refer- Tuo Irlannin kokemus kansanäänestyksestä. Kysymys siitä, miten voitaisiin ajatella pan-eurooppalaista kansanäänestystä jonain päivänä. Minusta tuntuu, että tähän liittyy kolme seikkaa. Ne tulevat mieleen nyt Yksi on se, mitä vääristymiä tapahtuu julkisessa keskustelussa suuren rahan takia. Eikö ollut hyvin rahoitettu ei-kampanja ensimmäisen Lissabonin kansan äänestyksen yhteydessä? Miten voidaan siis toimia, kun vastassa on tällainen rahapolitiikka? Ja sitten Tämä ei liity ainoastaan Irlantiin, vaan mihin tahansa ratifioinnin kansanäänestykseen Ranskassa tai kaikissa maissa, joissa oli kansanäänestyksiä perussopimuksista. Tiedotusvälineiden rooli. Me olemme analysoineet lähkeneestä Lissaboniin sitä, miten on argumentoitu miten on keskusteltu, esitetty asioita uusissa ja vanhoissa jäsenvaltioissa. Ja paljon erilaisuuksia, paljon puutteitakin nähtiin. Joten emme voi jättää tiedotusvälineiden roolia huomiotta. Erityisesti ajattelen myös Sveitsin esimerkkiä. Kollegat Syyrihistä joka nyt Firenzessä tekemässä tutkimusta tutkii juuri tätä kysymystä, eli miten otetaan tiedotusvälineet huomioon, yksityinen, julkinen tai mikä tahansa järjestelmä jäsenvaltiossa sitten onkin käytössä. Ja sitten kolmanneksi vähän enemmän ikään kuin ehdotus. Emme ole keskustelleet tietenkään vielä kansalaisyhteiskunnan roolista, Euroopan kansalaisyhteiskunnan roolista. Kansalliset ja jäsenvaltioiden rajojen yli toimivat kansalaisjärjestöt. En puhu nyt taloudellisista etujärjestöistä, vaan niistä, jotka edustavat kansalaisia. Jotenkin pitää olla vastavoima suuren rahan painostukselle, kun käydään kampanjaa kansanäänestysten alla. Tämä varmasti myöskin väärentää tavallaan käytävää keskusteluäänestysten alla ja meidän pitäisi jotenkin valmistella tapa, jolla voidaan vahvistaa, auttaa kansalaisjärjestöjä, antaa niille pääsy tällaiseen konsensuskonferensseihin esimerkiksi, joita ehkä järjestetään. Jos ajatellaan aikaa niin ehkä kolme kuukautta ainakin ennen pan-eurooppalaista kansanäänestystä tarvitaan riittäviä keskusteluita, konsensuskonferenssia minkä, ja muunkin tapaista keskustelua, joka pitää myöskin laajasti esittää tiedotusvälineissä. Kiitos. Liittyen Irlannin kysymykseen, tiedän, että yleistä vastausta tähän kysymykseen ei voi antaa, koska tämä viittaa riippuu siitä, mitä lähdetään muuttamaan. Usein vaikutukset ovat välittömiä ja usein tai joskus tarvitaan taas perustuslaillisiin näkökohtiin liittyvää lainsäädäntöä, siinä tarvitaan enemmän aikaa. Täytyy tuntea ja tietää, mikä haaste on, sitä lähestytään, mutta siihen ei välttämättä koskaan päästä. Eli yleistä aikataulua näille kansanäänestyksille ei voi antaa. Pidin paljon siitä, mitä sanoitte. Muistutitte minua siitä, mitä Schiller sanoi aikaisemmin. Jotta löydetään demokraattista luonnetta, kansanäänestys ei riitä. Tarvitaan myös muuta. on käsiteltävä perustuslaillisia kysymyksiä, oikeudellisia, juridisia kysymyksiä, mutta myös aivan arkipäiväisiä kysymyksiä, koska juuri nämä ovat niitä kysymyksiä, jotka saavat ihmiset liikkeelle. Ja tämä on varsinaista taidetta, eli se, miten ihmiset ymmärtävät sen, miten päätökset vaikuttavat heidän elämänsä. Kiitos siitä, mitä sanoitte Tsecheniasta. Tilanne ei ole mitenkään myönteinen. Vielä on asioita, jotka ovat unohtuneet ja joista pitäisi huolehtia. Sveitsissä ihmiset pyrkivät käyttämään suoran demokratiaan liittyviä oikeuksiaan. Jos ihminen on syrjäytynyt, silloin häntä on vaikea kotouttaa. ranskankieliset kantonit toimivat Saksassa tältä, Rans, Sveitsissä tältä osin paremmin kuin saksankieliset. Ja Minä todella pyydän, että tässä asiassa paiskitaan töitä hartiavoimin. Ranskan vallankumouksen jälkeen Sveitsissä toimittiin mikään muu valtio ei ole pystynyt käsittelemään näitä vallankumouksen elementtejä samalla tavoin kuin Sveitsi. Sveitsiläiset pitävät sveitsiläisyyttä etuoikeutena, mutta on edelleen paljon ihmisiä, jotka eivät pysty käyttämään näitä heille tarjottuja oikeuksia hyväkseen. Tämä on yksi erityispiirre, joka historialliselta näkökannalta Sveitsiin liittyy eikä tämä ole mikään argumentti suoraa demokratiaa vastaan. Kyllä tätä on muissakin valtioissa sovellettu. Uh, answer your question uh, with electronic signature. Um, Kiitos vastauksena kysymykseen sähköisestä allekirjoituksesta. Sveitsissä on jo voitu etääänestää tietokoneelta äänestyspaikkojen ulkopuolella ja sitten tuo ääni siirretään netin kautta. Sveitsissä ei kuitenkaan ole mitään kokemusta tähän mennessä sähköisen allekirjoituksen kanssa näiden aloitteiden tai kansanäänestysten yhteydessä. Tämä liittyy ehkä siihen, että meillä on yli 2000 kuntaa ja lähes jokainen kunta ylläpitää omaa äänestäjäluetteloaan, eli niitä ei ole standardoitu, näitä rekistereitä Sveitsissä. Ja se luo suuren ongelman ja myös syy siihen, miksi painotin kuinka tärkeää on myös Euroopan tasolla ratkaista infrastruktuuriongelmat ennen kuin otetaan käyttöön tällainen aloite. Tärkeää on, että standardoidaan, jollei harmonisoida äänestäjäluetteloita, rekistereitä, voidaan katsoa, onko jollain lupa äänestää tai allekirjoittaa aloite tai ei. Mutta tähän mennessä meillä ei ole kokemusta. Kiitos. Thank you very much. So... Kiitoksia kovasti ja Hefner. Ja zum Schluss. Lopuksi en halua enää esittää mitään kysymyksiä, vaan pari lyhyttä ajatuskulkua. Mutta haluan jo tässä vaiheessa kiittää lämpimästi kaikkia tilaisuuden osallistuneita tästä hienosta kuulemistilaisuudesta. Me varmasti kaikki tiedämme, mikä tilanne on itse tunnon kannalta, elämän sujumisen kannalta on valtaisa ero siinä ja kanssakäymisessä muiden ihmisten kanssa. Siinä ymmärränkö itse, itseni olevan sellainen ihminen, joka voi tehdä tietyillä alueilla päätöksiä vai olenko alisteinen muiden tahdolle? Me kaikki tiedämme, mitä tämä merkitsee. Ja jos on alistunut muiden tahtoon tai alisteinen muiden tahdolle, tämä usein johtaa vihaan ja väkivaltaan. Ja toisinpäin, jos ihmiseltä kysytään asioita, jos hänen suhtaudutaan vakavasti, niin pystyy suhtautumaan oikealla tavalla myös sellaisiin päätöksiin, joita olisi hyväksynyt. Pystyy paremmin hyväksymään tuloksen. Ja minulle on suuri arvoitus, miksi toimimme tällä tavoin. Siis haluan sanoa, että tuskin on inhottavampaa työtä joinakin hetkinä kuin poliitikon työ. Saksassa esimerkiksi laaditaan vuosittain tilastoja siitä, miten eri ammatteihin suhtaudutaan, miten niitä arvostetaan. Ja poliitikko oli tässä huonommassa asemassa kuin käytettyjen autojen myyjä, ja tämähän on todella heikko merkki. Poliitikoilta vaaditaan kaikkea jatkuvasti. Me teemme työtä yötä päivää ja pyrimme tässä ajamaan yhteistä etua, mutta samaan aikaan meitä vastaan hyökätään jatkuvasti, koska kansalaisista tuntuu siltä. He kysyvät, miten te luulette tietävänne, tietävänne mitä me haluamme? Ja suoraan sanottuna, emmehän me aina sitä tiedäkään. Ja tämä ei koske ainoastaan tätä parlamenttia, ja olen kuullut tästä muissakin parlamenteissa – mutta minun on sanottava, että täällä on vielä paljon hankalampi kuin hankalampi toimia kuin esimerkiksi Saksan Bundestagissa. Me olemme hyvin kaukana kansalaisista. Meillä ei juurikaan ole mahdollisuuksia keskustella keskenämme. Ja on hyvin hankalaa tehdä päätöksiä, kun ei lainkaan tiedä, mitä ihmiset toivovat, Ja toisaalta kansalaiset kysyvät jatkuvasti, miksi meillä ei ole oikeastaan mitään sanottavaa. No, näin asioita pyöritellään. Ja halusin puuttua vielä siihen, mitä Gross tässä aikaisemmin jo kattavammin sanoi. Eurooppa toisen maailmansodan jälkeen – perustettiin sellaisten hallitusten edustajien toimesta, jotka solmivat keskenään sopimuksen, joten yhteisen Euroopan perusteet luotiin ilman kansalaisia. Ja jossakin välissä sitten syntyi parlamentti. Parlamentin valta on myös kasvanut asteittain, mutta edelleen Eurooppa on sellainen, että että sen ytimessä on oikeastaan hallitusten välinen sopimus. Se ei ole kansojen, ihmisten välinen sopimus. Ja tämä on oikeastaan koko ongelman ydin. Ja missä tässä ovat kansalaiset? Heidän tulisi myös olla kuvassa mukana. Ei pelkästään hallitusten. Ja tähän liittyy hyvin tärkeitä päätöksiä. ja meidän kyvyttömyytemme korjata tehtyjä virheitä on hyvin hankala. Olin kesällä Yhdysvalloissa ja konsuli kutsui minut Müncheniin kertomaan huomiostani Yhdysvalloissa ja siitä, minkälaisia kokemuksia minulla oli demokratian syntymaasta Useinhan on niin, että alkuun ei löydä parasta ratkaisua, vaan se tulee esiin vasta myöhemmin. Ja tässä pitäisi katsoa, mitä voidaan oppia muilta. Esimerkiksi valitsija, valitsijamiehet. En ymmärrä tätä tilannetta ollenkaan. Aikaisemmin he matkustivat äh, ratsain kaupunkiin sanoivat, että äh, olemme tämän ja tämän äh, ihmisen puolella, koska muuta vastaista ei ollut, mutta nyt on aivan toinen tilanne. On helppo nähdä heti, miten ihmiset Teksasissa ja muissa osavaltiossa ovat päättäneet. Ja minulle sanottiin, että olen täysin oikea oikeassa, mutta ei tilannetta kuitenkaan voida muuttaa. Ja Euroopassa on paljon samaa. Me työstämme sellaista perustaa, joka ei enää ole validi poliittisesti. Tai nämä perusteet eivät enää kata näitä kaikkia asioita. Me rakennamme hieman täältä ja toisen palan tuolta ja koko rakennelmasta tulee entistä epävakaampi. Meidän pitää nyt sanoa, että tarvitsemme vakaamman pohjan, joka myös kestää, jolle voidaan rakentaa. Me tarvitsemme yhteisen vastauksen talouskysymyksissä. Tarvitsemme solidaarisuutta, mutta tässä ei toimita hallitustoista vastaan, vaan no, saksalaiset pohtivat, miksi Merkel ei aja meidän asiamme, ja samaa pohtivat kreikkalaiset. Mutta ei tässä saa toimia toinen toista vastaan. Ja jos minä saisin jotakin toivoa, se olisi valmistelukunta, ja kriisiaika on tälle kaikkein paras ajan kohta. Gross, olen tässä Grossin kanssa aivan yhtä mieltä. Ja tähän liittyy se tehtävä, että pitää luoda täysin uudenlainen demokraattinen pohja ja perusta Euroopalle, joka voi hallinnoida kaikkia näitä kriisejä, koska tämä ei ole kriisi sinänsä, joka liittyy pelkästään rahasiirtoon pankkien välillä. Me olemme epäonnistuneet siinä, että emme ole saaneet aikaan sellaisia sääntöjä, että kaikki toimisi. Meillä ei edelleenkään ole näitä sääntöjä, vaan pumppaamme entistä enemmän lisää rahaa velkojen maksuun, mutta itse ongelmaa emme ole saaneet ratkaistua. ratkaistua mutta ongelma ovat säännöt. Niihin meidän pitää puuttua. Tässä on se suuri tehtävä, joka meillä on edessämme. Ja me toimimme täällä parlamentissa ja meidän täytyy ymmärtää, että toimimme kansalaisten etujen nimissä, emme omien etujemme nimissä. Emme saa pelätä sitä, että kansalaiset haluavat osallistua päätöksentekoon, vaan meidän tulee toimia yhdessä heidän kanssaan, ja jos näin ymmärrämme ja tämän ymmärrämme, niin silloin tämä kuulemistilaisuus on ollut tärkeä askel eteenpäin. Pyytä, kiitän tässä sitä Gurmaita, Carlo Calsinia ja kaikkia puhuja, asiantuntijoita, jotka auttavat meitä meidän usein hölmöinkin kysymystemme kanssa – ja kiitän kaikkia, jotka olivat tällä paikalla. Tämä oli ilo ja toivottavasti tästä on myös hyötyä vastaisuuden varalle. Thank you very much, but if you allow me... Kiitoksia kovasti. Jos sallitte, niin minä vielä puheenjohtajan ominaisuudessa vetelen tässä lankoja yhteen. Me puhuimme Euroopan parlamentin eh, piilopotentiaalista, Euroopan parlamentin Ähm, rakennehan on aivan ainutlaatuinen. Sillä on erittäin vakavasti otettava rooli esitettävänään ja sitä roolia tulisi vielä tulevina vuosina lisätä. Ei ainoastaan sen vuoksi, että Lissabonin sopimus toi muassaan institutionaalisia muutoksia, vaan myös sen takia, että äh, Euroopan parlamentti on suoraan äh, valittu instituutio. Se tarvitsee enemmän näkyvyyttä, tämä tuli selväksi, äh, kykyä käyttää sen etuoikeuksia ja se tarvitsee myös avoimuutta. Toinen seikka. Me tarvitsemme enemmän avoimuutta EU-instituutioiden sisällä ja enemmän tietoa unionin toiminnasta. Monet kansalaiset eivät vieläkään ole tietoisia päätöksentekomenettelyistä. Ei, ja kolmas seikka. On tärkeää kuunnella kansalaisia – valtaa on etuoikeus olla oppimatta ja olla se, se, että ei ole pakko kuunnella. Sitten haluan onnitella puhujiamme näistä ajatuksista, jotka liittyvät suoraan demokratiaan ja kansalaisuuteen ja kansalaisaloitteeseen. Ensinnäkin eurooppalainen kansalaisaloite on keino osallistuvan demokratian, osallistuvan demokratian keino, ei suoran demokratian keino. Euroopan unionihan on monimuotoinen alue ja laaja alue, ja siksi meillä on tiettyjä standardimenettelyjä, ähm, kuten kansallisissakin, ja äh, sellaisessa tilanteessa, kuten aktan yhteydessä, jos kansalaiset todellakin alkavat mobilisoitua, niin heidän äänensä tulee kuuluviin. Ähm, demokraat demokratis, demokratian tulisi olla lähtöisin kansalaisista, sitä ei voi tuputtaa. Ja se edellyttää sitä, että tiedotetaan enemmän siitä, millainen vaikutus Euroopan unionilla on kansalaisten päivittäiseen elämään. Meidän täytyy myydä tuotettamme Eurooppaa. Eurooppalaiset ihmiset tarvitsevat äm, tietoa, joka on puolueetonta ja johon on helppo päästä käsiksi siitä, mitä he voivat tehdä ja mitä eivät. Ää, ja Kuusi kriisin tulisi viedä demokratia uudelle tasolle. Tämä on sitaatti yhdeltä puhujaltamme. EU on usein, ja tämä on totta, edist- mennyt eteenpäin nimenomaan kriisin kautta. Nyt meillä on ennennäkemätön kriisi, ja usein päätöksiä, jotka liittyvät, päätöksiä, joita, jotka liittyvät tähän kriisiin, niitä on tehty tuolla mm, suljettujen ovien takana. No, ennen kuin lopetan tämän kokouksen ja kiitän teitä kaikkia siitä kokemuksesta ja tiedosta, jota olette tuonut tänne eteemme. Ja nyt haluankin käyttää Unkaria. Niin seuraava kokous järjestetään 40. vuonna 2012 kello 9-12.30 ja sitten iltapäivällä kolmesta puoli seitsemään. Kyseessä on workshop, joka käsittelee moni kerroksista hallintoa ja siihen liittyviä haasteita. Ja 8. lokakuuta järjestetään kokous yhdeksästä kello 12.30. Haluan kiittää teitä kaikkia siitä, että olitte paikalla ja haluan myös vakuuttaa teidät siitä, että tulen kertomaan tämän valiokunnan, tulen sanomaan tämän valiokunnan puheenjohtajalle, jotta hän välittäisi täällä kuullun puheenjohtajakokoukselle. Viime perjantaina minulla oli ilo ja kunnia olla kokouksessa Grossin kanssa. Minä olin paikalla puheenjohtajan, siis Euroopan sosiaalisti naisten organisaation puheenjohtajan ominaisuudessa, ja tuolloin otin esiin kysymyksen verkoston rakentamisesta, koska mielestäni on tärkeää, että mekin käymme aitoa keskustelua siitä, mistä demokratiassa on kyse. Haluan vielä kerran kiittää teitä siitä, että osallistutte tähän kokoukseen. Ja kiitoksia myös tulkeille.